Hyvät naiset ja herrat, avaan kokouksen. Ilmoitan teille, että meillä oli juuri koordinaattorinen kokous. Te saatte ennen puolta päivää vielä koordinaattoreiden kokouksen tulokset tiedoksi. Ja pyydän sitten niitä, ne lukemaan kello kolmeen mennessä, jotta ne voidaan hyväksyä. Sitten tärkein asia tämän päivän istunnossa on julkinen kuulemistilaisuus internetistä kulttuurien välisen ymmärryksen opetusvälineenä EU-ssa. Minusta mehän kaikki tiedämme, että, että viestintä ja informaatioteknologia on muuttanut meitä ja maailmaa. Siksi täytyy katsoa, mitä ja miten me voimme oppia. Tänään kun painaa nappia, niin vaan saa valtavasti tietoa josta voi sitten valikoida sopivia. Me tiedämme kaikki, että internet vaikuttaa meihin, sitä ei voida kieltää, vaikuttaa erityisesti meidän, siis muiden ihmisten mielipiteisiin ja yhteiskuntaamme. Ja on uusia teitä oppia ja myös oppia muita kulttuureja, kulttuureita. Mutta mitä tämä tarkoittaa meidän tulevassa työssämme kulttuurin saralla? Meillähän Lissabonin sopimuksessa sen artiklassa 167.4, siinä sanotaan, että kaikilla politiikan sektoreilla pitäisi saada kulttuuri huomioon otetuksi. Meillä on Unescon yleissopimus, josta viime viikolla puhuimme koko lailla, josta meillä oli pieni kuulemistilaisuuskin. Tässä oli tämä yleissopimus kulttuurin monimuotoisuudesta. Meidän täytyy yrittää kaikkiin ikäisille ihmisille saada mahdollisuus olla kulttuurien välisessä oppimisessa mukana, jotta saataisiin mahdollisuus myös käydä kulttuurien välistä dialogia. Tällainen online-materiaali on, sitä täytyy olla käytössä eri kulttuureista, se täytyy olla myös käytettävissä, sovellettavissa, täytyy pystyä käyttämään sitä me tarvitsemme tietenkin myös erilaisia kielivahdollisuuksia, me tarvitsemme eh, ymmärrystä kustakin, kunkin käyttäjän kohdalla eh, – kutakin välinettä kohtaan, että sitä osataan käyttää oikein. Mehän tiedämme, että viime, siis kaksi viikkoa sitten, ei niin kaksi viikkoa sitten, vaan toissa kokouksessa eh, Strasbourgissa hyväksyimme Euroopan Europeana on myös askel kohti digitalisoitumista kulttuuriperintömme osalta. Tästä ei tarvitse sen pitempään puhua. Mutta mitä tämä merkitsee koulutuksen kannalta? Tämähän on tämän päivän asiamme, aiheemme. Olen iloinen siitä, että tästä asiasta meillä on, on paikalle saatu asiantuntijoita. Herra Johannes de Gruyter, joka on Löövenin katolisesta yliopistosta, herra André Rassier, joka on perustanut henkilökohtaisen demokratiafoorumin. Hän kertoi, mitkä se on. Meillä on rova professori Verna Viideman, joka on tuttu meille monista kuulemistilaisuuksista, jossa on puhuttu yleisradiotoiminnasta ja TV-toiminnasta. Hän on ARDn pääsihteeri. Hän on myös Unescon, Saksan Unesco-komission jäsen sitten professori Jean-Noël Jeanini, joka on historioitsija, kirjailija, ja hän on aikaisemmin johtanut Ranskan kansalliskirjastoa ja myös Partineen presidentin puheenjohtaja. Tämä kuulemistilaisuus on järjestetty tällä pohjalla. Meillä on kaksi kierrosta. Ensiksi asiantuntijoiden esitykset, sitten ensin Krytter ja sitten herra Rassi, kumpikin 10 minuuttia. Sen jälkeen käydään keskustelu asiasta. Sen jälkeen kaksi seuraavaa kuultavaa Rova Videman ja herra Jonenet. Ja sama proseduuri heidän kohdallaan. Ja sitten pyytäisinkin kollegoita käyttämään puheenvuoronne ja esittääkseni kysymyksiä, jotta sitten saataisiin aikaan tällainen todellinen tulos. Meidän ei pidä, pitäisi pitää lisää esitelmiä. Ja puhukaa lyhyesti ja ytimekkästi, jotta sitten mahdollisimman moni saa käytettyä puheenvuoron sitten lopuksi komissiolta kuulemme jonkun suusta jotakin. Ja sitten myös puheenjohtajamaan Espanjan puolelta tulee joku kertomaan oman näkemyksensä. No niin, me olemme, me, me, me olemme jälleen elävänä verkossa, me webstriivataan niin kuin se on tapana sanoa ja se on pakkokin sanoa. Ja käyttäkää sitten mikrofonia ja sulkekaa mikrofonia, kun olette puhuneet. Ja siinäpä se. Sitten toivotan vielä tervetulleeksi komissiosta herra Mateus Sahetin koulutuspääosastosta ja Anne de ja sitten Espanjan hallitusta edistää, edustaa herra Vega ja kulttuurineuvostosta Mendoza. Ja sitten alkaa tämä kuulemistilaisuus. Ensinnäkin pyytäisin herra Johannes de Kruyteria Löövenin yliopistosta esittämään oman puheenvuoronsa. Olkaa hyvä. You have the floor. Push the button. Painakaa nappia. This one. I think I found the button. Thank you. <laughs> Good morning. Löysin napin kyllä, kiitoksia. Huomenta. Oikeastaan ensimmäiset aluksi puhuisin lyhyesti virtuaalisesta liikkuvuudesta, jota, jota konseptia käytetään yliopistossa, jolla tuetaan kansainvälistä, kansainvälistä koulutusta. Ja lyhyesti työ, toimin Löövenin yliopistossa, joka on 30 kilometriä täältä itään ja me olemme kokonaan ylistys, meillä on 14 tiedekuntaa. Ainoa ongelma on se, että meillä ei ole eläinlääketiedettä. Meillä on yli 30 000 opiskelijaa ja vuodesta 2000 lähtien me olemme olleet yhteistyössä 13, 13 yliopiston kanssa raja-alueilla. Meillä on noin 85 000 opiskelijaa 25 kampuksen, kampuksen tasolla me olemme aloittaneet vuoden 1425, niin on Euroopan vanhimpia yliopistoja. Olen tehnyt työtä erityisesti AV-koulutusteknologian saralla. Tämä on yksikkö, joka tukee johtoa opiskelijoita ja opettajia, kun käytetään IKT koulutuksessa. Me koulutamme, järjestämme workshoppia, räätälöimme koulutusta, me annamme asiantuntasta, ja opastusta ja me teemme projekteja me teemme työtä myös politiikan sektorilla. Minun oma tehtäväni on olla kasvatusteknologian politiikan äh, <clears throat> neuvonantaja. Ja aivan lyhyesti nyt puhun siitä, miten me ymmärrämme kansainvälistymisen, miten se liittyy tähän äh, pätevyyteen ja mikä on tämä virtuaalinen liikkuvuus. Ja sitten en anna muutaman esimerkin. Äh, no, oikeastaan ensinnäkin on monia määritelmiä kansainvälistymisestä ja kansallisesta koulutuksesta, mutta voimme sopia varmaan siitä, että siinä on kysymys integraatiosta ja kansainvälisen, kansainvälisestä komponentissa koulutuksessa ja kasvatuksessa. Ja se on ollut, ollut viime vuosikymmenä jatkuvaa toimintaa, joka taas liittyy globalisaation haasteeseen. Ja yliopisto on hyvin aktiivinen toimija tällä tasolla, kun puhutaan kansainvälistymisestä. Ja tässä vasemmalla on yhtäältä meillä on tällaisia EU-rahoittamia tai mahdollisesti Flanderin rahoittamia. Erasmus on tunnetuin, äh, mutta meillä on Leonorkin. Ja toisella tasolla meillä on äh, tämä IEAE, e, joka on siis kansainvälinen äh, järjestö, jossa monet yliopistot ovat mukana, jossa käsitellään kansainvälistymistä Siinä puhutaan kansallistismissa kotona, sanan konsepti, josta, jota voidaan käyttää aktiivisesti. Meillä on kuitenkin monia opiskelijoita eri maista ja voidaan, on mahdollista järjestää toimintaa, joka pitää ottaa mukaan nämä paikalliset opiskelijat ja muut opiskelijat. Ja mainio esimerkki tästä on tämä Buddy kaverijärjestelmä, jota on käytetty monta vuotta, mutta myös tällainen, että voida, kurrikulumet voidaan kansainvälistää tässä konseptissa. OECD on jo 96 julkistanut tutkimuksen tästä, jossa katsottiin 89 tai tapaa kansainvälistä kurrikuluminsa. E, ja siinä voidaan käyttää esimerkiksi vieraita kieltä ja niin poispäin. Tämä kansainvälistyminen, siinä on, <clears throat> on kysymys kurssittamista ja, ja, ja workshopeista – tai sitten, että ollaan jossakin muussa yliopistossa mukana. Meistä kansainvälistyminen on läheisesti liittynyt kulttuurien väliseen pätevyyteen silloin, koska silloin ihmisiä saatetaan yhteen rajat ylittävällä tavalla, niin kaikilla on erilaiset käsitykset ja arvot. Ja kuitenkin täytyy luoda tällaista sosiaalista interaktiivisuutta, niin Täytyy pystyä ymmärtämään toisten näkemykset ja täytyy pystyä kommunikoimaan äh, toistensa kanssa ja täytyy kunnioittaa toisten käsityksiä. Ei tämä ainoa tavoite tässä äh, koulutuksessa on tietenkin merkittävä. Kiinnostavaa meistä on, että kun puhutaan kansainvälistymisestä, päämotivaatio on se, että saadaan ihmiset eri kokemuksilla e, eri yliopistosta yhteen, koska on selvää, että kun menee toiseen maahan, niin, niin totta kai silloin tavallaan uppoutuu siihen toiseen maan kulttuuriin ja, ja yliopiston, yliopistolla on erilaiset akateemiset perspektiivit tässä, e, tavallaan niin kuin painotus vaihtuu e, kulttuurivälinen kompetenssi on, siinä on kysymys ymmärtämisestä, kulttuurierojen ymmärtämisestä ja, ja siinä on moniakin määritelmiä, mutta tässä on kysymys siitä, että, että tämä voi johtaa myönteisiin vuorovaikutuksiin ja uteliaisuuteen olla mukana keskusteluissa. Meidän tehtävämme äh, on se, että me tuemme opettajia käyttämään IKT, siis äh, tietoja, viestintä ja teknologiaa. Tässä me käytämme virtuaalista liikkuvuutta joka on tällainen ö, tieto- ja viestintäteknologia, jolla tuetaan toimintaa, jolla, jolla helpotetaan kansainvälistä, kansainvälisiä kokemusten vaihtoja. Ja tämä ei ole, tässä ei ole pelkästään kysymys siitä, että IKT auttaa op, opettamista, vaan siinä on kysymys myös tutkimuksista. Ja me, se helpottaa tätä toimintaa, koska ei välttämättä ole niin, että IKT luo se täysin, olisi täysin virtuaalisia kokemuksia, vaan voi olla siitä, että, että IKT helpottaa tällaista fysi, fyysistä vaihtoa, koska sillä tavalla päästään öö, öö, yhteyteen toisten kanssa. Se on tavallaan niin kuin sekamuoto. Ja yhteistyö on meistä tärkeää, se, ei ole, se on tärkeä osa, koska silloin kun ollaan yhteistyössä, niin se on, silloin on kysymys siitä, että teknologia voi antaa sitä lisäarvoa. Tämä interaktiivinen aspekti on hyvin tärkeä IKT. Ei ole kysymys pelkästään siitä, että kuluttaja passiivisesti katsoo edeltä nauhoitettua videoita, vaan pitää päästä myös interaktiivisesti osallistumaan tähän videoon. Ja silloin voidaan todellakin puhua kulttuurien välisestä kompetenssista. Se on dialogia ja, ja vuorovaikutusta. Yksi pääkysymyksistä on että mistä se kokemus tulee, kun käytetään IKT tukena kansainvälisessä rajat ylittävässä opetuksessa, oppimisessa ja kokemusten vaihdossa. On kysymys myös fyysisistä kokemuksista. Kaikki varmasti ovat samaa mieltä, että kun puhumme tästä sektorista, se ei ole sama, eikä sitä välttämättä tarvitakaan, koska meidän täytyy tutkia, miten pitkälle voidaan mennä IKT myötä, että saadaan siitä lisäarvoa. Niin, mutta on varmaa, että jos, jos tavallaan uppoutuu toiseen kulttuuriin, niin IKT ei ole vielä kaikkia välineitä tähän täyteen kokemuksen vaihtoon, mutta se voi tehdä paljon. Ja jos oppiminen suunnitellaan niin, siten, että, että saadaan näitä uusia kokemuksia, niin kuin tiet, että oppii toista kieltä ja oppii ymmärtämään eri arvoja ja eri prosess, erilaisia prosesseja, niin silloin pystyy tulkitsemaan näitä. Silloin tämä varmasti, tällaista komiteassa voi varmasti äh, elvyttää. Sitten tämä virtuaalinen äh, liikkuvuus, se äh, mahdollistaa kurssit ja kurssien yhdistämisen ja seminaarien ja workshopien järjestäminen kansainvälisellä tasolla. Välttämättä, ette, eikä välttämättä tarvitse liikkua paikasta toiseen, vaan tässä tällaisia välineitä voidaan käyttää muiden ihmisten tapaamiseen ja kun ajattelemme, että AV, äh, AV-teknologia antaa etuja, voidaan nähdä toiset ihmiset, voidaan puhua toisten kanssa, voidaan nähdä, miten ne toimivat, ja voidaan käyttää, voi, näkee myös sen kehon kielen. Äh, ja tähän, tätä palvelee myös videokonferenssi, ja tämähän on yleistymässä entisestään ja kohta varmasti pystytään antamaan hyviä videokuvia, josta saadaan täysi kuva ihmisestä, jonka kanssa on keskusteluyhteydessä, ei pelkästään yhden ihmisen, vaan monien ihmisten kanssa. Käytetään, voidaan käyttää myös muita välineitä, kuten sosiaalinen media, joita, jossa saadaan yhä enemmän kuvia mukaan. Nyt, nyt ovat lähinnä tekstipohjaisia. Meillä on paljon välineitä, jotka mahdollistavat tällaisen interaktion tarvitsematta siirtyä paikasta toiseen jossa voidaan vaihtaa kokemuksia. Tässä on muutama esimerkki näin päätteeksi. Sen ymmärtäisi, mistä on kysymys. Ensimmäinen asia, että useilla kielikursseilla yliopistossa käytetään tällaista välinettä, joka on Euroopan komission kehittämä WebSEF, joka on sellainen projekti, jolla avataan eh, jossa olemme kehittäneet eh, webkonferenssivälinettä, jossa pystytään siihen, että opiskelijat pystyvät keskenään eh, ja viestimään toistensa kanssa – jossa pystytään tekemään vertaisarviointia, vertaisarviointia arviointia siitä, millä tavalla ihmiset ilmaisevat toisiaan sen tietämiseksi, mitä tehdään. Ja periaatteessa tämä on tavallaan palvelu kuin Moka tai moka, joka on vapaa internetpalvelu, jossa voi oppia toisia kieliä yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa tai muiden kiinnostuneiden kanssa, joilla ei ole, jotka eivät pysty käyttämään sitten omaa, muuten käyttämään omaa kieltään. Jos joku haluaa, joku haluaa vaihtaa kieltä ranskasta vaikka hollannin kieleen. Ja meillä on myös ammattimaiset kouluttajat, mutta tässä sitä ei välttämättä tarvita. Tätä voidaan tietenkin laajentaa, on akateemisen kannalta. Me haluamme käyttää tätä yhteistä eurooppalaista kehystä, kielten oppimisen tasolla. Tämä on yksi esimerkki, jota, jota voidaan käyttää kansainvälisellä tasolla kulttuurien väliseen kompetenssiin, niin kuin erityisesti kielten oppimiseen. Toinen asia on, me olemme laajat No, <clears throat> olemme oppineet tällä, että jos joku haluaa oppia kieltä, niin tämä kokeilu oli hyvin onnistunut. Monet oppijat puhuivat muistakin eh, tavoitteesta. Tässä erityisesti kysymys ihmistä, joilla on jo ammatillinen kokemus takanaan. Halutaan tietää myös eh, kansainvälisessä yhteydessä, että ilmaistaanko oikein tietyllä eh, kielellä käytetäänkö oikeita sanoja, oikeita termejä ja osataanko toimia oikein tietyissä tilanteissa. Ja tämä on tällainen laajennettu väline. Nyt me olemme tässä Self gold projektissa, jossa käytetään tällaista Inka-asteikkoa, joka on siis äh, äh, Intercultural Professional Assessment Scale – ja tämä on sellainen projekti, joka antaa hyvän käsityksen siitä, millä tavalla opiskelijat voivat arvioida toisiaan, tehdä tällaista vertaisarviointia. Erityisiä tilanteita valitaan, joissa esimerkiksi käytetään, puhutaan esimerkiksi, katsotaan esimerkiksi kouluttajia ja, ja opettajia, joissa voivat arvioida toisiaan ja itseään, anteeksi. Tässä me emme ole itse mukana, mutta me olemme tuottamassa tätä Lontoossa on tällainen business game, kansainvälinen business game, jossa sitten tavallaan luodaan tällainen virtuaalinen oppimistilanne. Ja tällä on tällainen peliympäristö, jossa jokainen, jokainen sitten opiskelija saa tavallaan oman roolinsa ja pystyy, pyrkii sitten toimimaan tässä virtuaalisessa ympäristössä, virtuaalisessa yrityksessä. Silloin täytyy edust, ajaa, edustaa tiettyjä roolia, täytyy ottaa mukaan tällainen kulttuurivälinen komponentti, on erilaisia tapoja, jotka tulee mukaan ja periaatteessa tässä pelataan tietyssä paikassa tiettyjen asioiden kanssa, kuten esimerkiksi monimuotoisuus tai tilanteita työpaikoilla, kun työpaikoilla, jossa kohtaa erilaisia arvoja. Tiedän, että ne ovat lyhyitä esimerkkejä, mutta halusin vain näyttää, kuinka pitkälle voimme päästä ja mitä on luotu tähän mennessä tällä sektorilla yksi vielä tästä Löövenin yliopistossa. Me olemme kymmenen vuotta tehneet tällaista, tällaista elokuva- ja, kirjallisuus, elokuva- ja kirjallisuustutkimus. Meillä on Löövenin ja Granadan opiskelijat ovat järjestäneet tällaisia videokonferensseja, jossa ei käytetä pelkästään opettamiseen, vaan siellä myös keskusteluja, jossa tehdään harjoituksia pienissä opiskelijaryhmissä, joissa käytetään videokonferenssia ja interkult- tämä kulttuuri, kulttuurien välinen puoli riittyy siihen, että nämä aiheet valitaan elokuvasta ja kirjallisuudesta, jotka ovat globaalisti tärkeitä, mutta niillä on myös paikallinen merkitys. Opiskelijat voivat opetella, opiskella tiettyä asiaa paikan päällä, mutta ne voivat myös vertailla toistensa kanssa, miten et, e, e, niin kuin elokuvia tulkitaan ja miten kirjallisuutta käytetään. Ja se, tämä sisältö tässä vaihdossa on keskeinen. Sitten voivat käyttää kuitenkin omia kieliään. Jokainen voi käyttää omaa kieltään ja tässä on paljon yhteistyötä koko tämän projektin myötä. Ja tämä tietenkin saattaa ihmiset vuorovaikutukseen toistensa kanssa. Tässä vuosien mittaan on opittu, että tähän tarvitsee paljon aikaa, jotta opiskelijat pystyvät tottumaan toisiinsa, tässä on paljon yksityiskohtia, jotka ovat hyvin tärkeitä. Tämä on tietenkin osa tätä oppimisharjoitusta, että pystyy oppimaan toistensa kielet. Ja sitten viimeinen tällainen liikkuvuus on tärkeä asia. Me käytämme paljon IKT mahdollistaksemme fyysisen vaihdon kansainvälisellä tasolla ja Euroopan tasolla. Tämä on tehty ennen kuin lähdetään varsinaiseen vaihtoon. Tämä on tällainen Minulla on sitten enemmän materiaalia mukana, jos haluatte. E, Täällä haluaisin puhua vielä tästä virtuaalista kaverijärjestelmästä. Tässä on sellainen asia, että voidaan luoda että sellaisia tapaamisia, että luodaan kumppani, kumppanuus- ja ystävyyssuhteita tai ryhmiä, ryhmiä, jotka antavat sitten tietoa siitä, mihin ne ovat menossa tai mistä he ovat tulossa. Ja tämä on myös vahva pohja tällaiseen verkottumiseen. Me käytämme Facebookia muun muassa, ja jossa on myös tällaisia välineitä tällaiseen ja tällaisia järjestelmiä on käytetty menestyksellisesti, e, vaikkakaan ei ollut alun perin tarkoitustakaan lähteä tekemään kulttuurivälistä yhte- vuoropuhelua, mutta me olemme käyttäneet paljon aikaa näiden kurssien kehittämiseksi e-oppimista varten, jotta voidaan kouluttaa kavereita, jotta he oppivat sitten viestimään keskenään. E, Tässä tämä on tällainen niin sekamuoto, joka tapahtuu myös online tässä virtuaalisessa harjoituksessa. Tämä on avoin. Voimme jättää tietenkin teidän kysymyksiini varten, mutta meitä askarruttaa kysymys, että mikä on hyvä suunnittelu, mikä toimii. Me toivomme IKT-tukea kansainvälisiin toimintoihin. Me toivomme, että se hyväksytään. Me olemme mukana projekteissa, myös virtuaalisessa Erasmuksessa, ei pelkästään 2020 tavoitteet strategia, mutta IKT voi tavoittaa myös sellaiset opiskelijat, jotka eivät pysty fyysisesti liikkumaan. Ja tässä saadaan niin kuin lisää kansainvälistä kokemusta ja kompetenssi käyttämällä IKTtä. Ja yliopiston tasolla meillä on kuitenkin henkilöstö ja IKT käytettävissä tätä varten, mutta tämä ei ole niin merkittävä Tästä ei tietenkään valtavan paljon, mutta se kuitenkin on tällainen lisäpotku tällaiseen vaihtoon. Virtuaalinen liikkuvuus korkeakoulutuksessa, voidaan kysyä, että miten, miten se käynnistetään. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi herra Razier, olkaa hyvä. Good morning everyone and, uh... Hyvää huomenta ja kiitoksia. On kunnia olla paikalla halusin huomauttaa nopeasti, että viisi minuuttia sitten tapahtunut keskeytys oli, oli aivan asianmukainen niin, että media pyrkii keskeyttämään keskustelun uudesta mediasta. Toivottavasti minun puhettani ei keskeytetä samaan tapaan. Internet on nyt jo jaetun kulttuurin suurin alusta. Tämä toimii yhteytenä meidän kaikkien kesken. Hallitukset, hallituksen elimet toimivat tässä yhdessä. Meidän täytyy ymmärtää, että me kaikki uimme valtavassa valtameressä, jossa on yhteistä jaettua sisältöä. Muutama esimerkki tästä. Me kaikki olemme lukeneet ja tiedämme, miten Obaman presidenttivaalikampanjassa käytettiin menestyksekkäästi internettiä. Politiikan ja tekniikan opiskelijana en ollut aivan ymmärtänyt, kuinka paljon maailma onkaan muuttunut ennen kuin kävin isäni luona kylässä. Hän pyysi minua käymään eh, kylässä ja auttamaan häntä sähköpostien kanssa. Isäni ei ole mikään poliittinen henkilö luonteeltaan. Hän ei osallistu kokouksiin, mielenosoituksiin eikä allekirjoita vetomuksia. Eikä kukaan hänelle soittele, että äänestä nyt sitä tai tätä ehdokasta. Mutta jos hän on kylässä tai istuu ruokapöydässä illallisella ja sitten politiikka tulee aiheena esille, niin toki hän ottaa kantaa. Isäni on 83-vuotias ja hän on äänestänyt Yhdysvalloissa lähestulkoon joka vaaleissa, johon hän on voinut osallistua. Ja tällä tavalla hän on ollut suhteessa politiikkaan. Mutta katselin hänen olkapänsä ylitse sähköposteja ja hän ei osannut lähettää kuin yhden sähköpostin kerrallaan opetin häntä käyttämään osoitekirjaa ja katsoin sähköpostia, jota hän oli lähettämässä ja se oli linkki Obaman vaalivideoon. Ja yhtäkkiä ymmärsin, että isäni tavoittaisi ne 50 henkilöä, jotka hän tavoittaisi sosiaalisesti tavallisesti vuoden aikana. Eli tämä tapahtui siis yhdellä sähköpostilla ja kyseessä oli 2000-luvun poliittinen pamfletti, vaikkakaan isäni ei sitä ymmärtänyt. Mikä sitten laajemmin on, on kaiken tämän konteksti, kun ajatellaan Yhdysvaltain väestöä? Presidentinvaalikampanjassa 1,5 miljardia kertaa katsottiin nettivideo siitä, että McCain vai Obama. Ja yksi Näistä 1,5 miljardista 1,35 miljardia, eli 90 prosenttia siis, oli niitä klikkauksia, joita kansalaiset itse tekivät, ei suinkaan nämä kampanjaihmiset. On aivan selvää, että meidän täytyy ymmärtää se, että tavalliset ihmiset ovat rajat ylittävästi yhteydessä netissä – riippumatta siitä, mitä hallitukset pyrkivät tekemään. Ja he tekevät tätä kaikkea paljon nopeammin kuin mitä hallitus tekee. He kehittävät myös yhteistä kieltä, jotta he voisivat ymmärtää toinen toistaan. Eivätkä luota vain omiin äidinkieliensä. He käyttävät myös videota välineenä pikemminkin kuin tekstiä. Ja olen luonut uuden terminkin, vide, eli videolukutaito oikeastaan voitaisiin sanoa. Kaikki tässä salissa varmaankin ovat puoliksi videolukutaitoisia. Me kaikki voimme omaksua videosisältöä, kun katsomme televisiota tai internettiä. Tässä ei ole ongelmaa, mutta jos meitä pyydettäisiin tekemään tällaista sisältöä, luomaan tätä sisältöä, niin kuinka harva meistä voisi sen tehdä? Nyt on syntynyt oikeastaan uusi sukupolvi, joka on täysin videolukutaitoinen, joka toteuttaa todellakin tätä käytännössä. He kommunikoivat videoiden välityksellä äh, aivan luontevasti, luonnollisesti ja eivät käytä tekstiä osana tätä viestintää. Miten tämä sitten liittyy Euroopan unioniin? Minun oma järjestöni Personal Democracy Forum on tutkinut sitä, miten viimeisten seitsemän vuoden aikana teknologia on muuttanut politiikkaa ja hallintoa, yhteiskuntaa. Me olemme pyrkineet eh, myös tutkimaan tätä aihetta EU-ssa. Yli 400 ihmistä kokoontui 15 jäsenvaltiossa ja kahden päivän ajan esitimme vaikeita kysymyksiä uuden teknologian potentiaalista eh, vaikuttaa EUn hallintojärjestelmään ja miten se voisi edistää myös laajempaa paneurooppalaista viestintää ja keskustelua. Olemme esittäneet paljon kysymyksiä ja löysimme myös muutamia vastauksia. On useitakin aiheita, jotka tulevat esille äh, kansainvälisessä keskustelussa. Syntyy luonnollisia rajat ylittäviä linkkejä, yhteyksiä, äh, mukaan luettuna EUn hallinto sinällään. EU-toimielinten avoimuus lisääntyy ja internetvapauden puolustaminen tehostuu on myös organisia eroja, joita ei voida kovinkaan helposti kurua umpeen. Ihmiset haluavat tietää, miten internet vaikuttaa politiikkaan eri maissa, mutta muutokset ovat kovin erilaisia eri maissa. Brittivaalit ovat tästä hyvä esimerkki. Oikeastaan vaalikampanja käytiin vain kolme viikkoa ja internetillä oli varsin rajallinen vaikutus verrattuna vaikkapa Yhdysvaltain presidentinvaaleihin on myös mahdollisuus, että ihmiset eivät opi toistensa kieliä, vaan pyrkivät löytämään yhteisen kielen. Jeremy Zimmerman Cadre du Net-järjestöstä Ranskasta sanoi, että yhteinen kieli tulee olemaan, jota käytetään paneurooppalaisessa keskustelussa internetissä, ja tämä kieli tulee olemaan englannin kieli. Yksi yhteinen teema on se, miten internetiä voidaan käyttää hallinnon toiminnan parantamiseen niin, että luvatut palvelut todella toteutuvat. Puhutaan äh, e-hallinnosta esimerkiksi, mutta tänään voisin tarjota toisenkin ratkaisun. Äh, puhutaan niin sanotusta we-governmentista. Se tarkoittaa sitä, että ihmiset keräävät tietoa, jota hallitukset heille välittävät, taikka keräävät tietoa omin päin äh, ja luovat uudenlaisia palveluita ja tiedon vaihtoa keskenänsä niin, että kansallisyhteiskunta ja heidän elämänsä on, on hyödyllistä. He tekevät kaiken tämän paljon nopeammin kuin hallitukset. Tästä syystä pyydänkin teitä tutkimaan sitä, mitä data todellakin tarkoittaa ja mitä julkinen data, julkinen tieto tarkoittaa. Julkinen, public sana, sen pitää tarkoittaa sitä, että tiedon on oltava saatavilla online internetissä. Sen on oltava myös jotakin uutta suhteessa siihen, mitä me ymmärrämme termillä julkinen tieto, julkisesti saatavilla oleva tieto. Välttämättä internetin aikakaudella julkisten viranomaisten tuottama tieto ei aina ole julkista. Internet tuo mukana myös toisenlaisen yhteisen kielen, eli pieniä palasia, joiden yhteydet ovat äh, ovat heikkoja. Kyse ei ole pelkästään hyperlinkeistä, vaan kyse on siitä, miten nopeasti ajatuksia voidaan jakaa ja levittää. Meillä on Twitterin tapaisia hashtageja ja niin sanottuja unkonferensseja, epäkonferensseja. Siellä samanhenkiset ihmiset voivat tavata internetissä online ja sitten voivat tutustuttaa toisillensa mielenkiintoisia paikkoja. Nyt ollaan siirtymässä runsauden yhteiskuntaan, niukkuuden yhteiskunnasta ja kehitys on aivan astronomista. Viiden vuoden kuluttua koko yhteiskunta on yhteydessä keskenään mobiilivälineiden avustuksella. He kantavat mukanaan laitteita ja iBerit ja iPhoneit eh, vaikuttavat sitten viiden vuoden kuluttua aivan valtavilta mötiköiltä No sitten itse koulutus. Jotta ymmärtäisitte, miksi tämä nopeus on niin äärimmäisen tärkeää ja miksi se, että kehitämme tehokasta IKT-teknologiaa EU:ssa on niin tärkeää. Oma järjestöni aloitti viisi vuotta sitten työn siitä, että julkisiin kouluihin saadaan linkitys internettiin. Me havaitsimme, että ITtä käytetään julkisissa kouluissa – ja järjestelmä on sama kuin se, mitä käytetään yrityksissä, eli fakseja, puhelimia, kopiointilaitteita ja työasemia, pöytätietokoneita. Jos vuonna 1997 joku toimi yrityksissä ja eikä ollut sähköpostia, niin ei se nyt ollut kummallista, koska silloin kaikilla läheskään ei ollut vielä sähköpostiosoitetta. Mutta nyt 30 vuodessa yritykset maailmanlaajuisesti ovat voineet yhdistää asiakkaat ja yrityksen työntekijät ympäri vuorokauden yhteyksien avulla. On online-kauppoja muun muassa. Ja jos klikkaa sitten netissä, niin tieto välittyy heti. Koulutuksessa kuitenkin, mikä nyt on tilanne? Kouluthan ovat oikeastaan avoinna vain noin 15 prosenttia kokonaisajasta. Usein koulutusalalla puhutaan myös monopolista opettajien ja vanhempien pitäisi kuitenkin pystyä olemaan samalla tavalla yhteydessä kuin yritysten keskenään. Kansalaisilla ja opiskelijoilla, koululaisilla on pääsy monumentaalisiin digitaalisiin kirjastoihin niin, että todellakin saadaan 2000 vuosituhannen demokratiaa. Ja tämä luo aivan uudenlaisen vision ihmiskunnan hallinnoinnista. Kiitos. Sitten on vuorossa keskustelupätkä näistä kahdesta esityksestä. Kuka haluaa käyttää ensimmäisenä puheenvuoron? Varinjää. Soltanto una domanda all'ultimo oratore. Niin, kiitoksia. Minä haluaisin sitä yhden kysymyksen Kiitän esittelijöitä ja haluaisin kysäistä, onko koulutus nyt tällä uudella vuosituhannella, joille, johon koulutuksen kaikkien täytyy siis koulutuksen piiriin päästä ja pystyä myös menestymään koulutuksessa, eikä ainoastaan pienen eliitin. Eli me tarvitsemme sellaisen oppilaaseen keskittyvän koulutusjärjestelmän. Eli siis jos otamme käyttöön internetin ja uudet teknologiat ö, opetuksessa, niin meidän täytyy pystyä käyttämään myös uusia opetusmenetelmiä ja uusia opetuksen muotoja ilman, että opettajilla on tällainen auktoritaarinen ö, yksivaltias asema, kun opettajat vielä viime vuosi tuhannella ja vuosisadalla opettivat eh, täysivaltaisesti yksin kaikkea pitivät kaikkia lankoja käsissään. Eli tässä nyt tilanne on muuttunut ja e-, ei pelkästään internettilannetta muuta, vaan myös opetusmenetelmiä täytyy muuttua. We are collecting, uh... Me keräämme muutaman kysymyksen. No, Kirjatkaa vaan asiat ylös. Slovenista Zver. Rad äh, bi postavil vprašanje äh, gospodu Johannesu de Grüterju iz äh, Universe. Minulla. Zanima me. Puheenjohtaja, minulla olisi kysymys de Grüterille. Voivatko opiskelijat jo nyt opiskella kyseisessä yliopistossa tämän virtuaalisen liikkuvuuden perusteella? Eli onko mahdollista opiskella teidän yliopistossanne niin, että ei kuitenkaan fyysisesti olisi siellä paikalla? Voiko tällainen opiskelumalli tulevaisuudessa korjata, korvata äh, todellisen mobiliteetin? Minkälaisia mahdollisuuksia jo nyt on? Vielen Dank, Herr Kollege. Kiitoksia kollegat Svea. Sitten seuraava. E, Kiitokset. Kiitoksia tästä kiinnostavasta esitystä, futuristisista näkemyksistä, joista tulee kohta todellisuutta, tai voi tulla kohta todellisuutta. Minulla on sellainen tuntuma, että e, tietoteknologia on, <clears throat> mahdollistaa suorat yhteydet. Ei, saa korva, ei voi korvata suoria yhteyksiä opettajien oppilaan välillä. E, uskon, että henkilöiden täytyy olla henkilökohtaisessa kontaktissa, sitä täytyy kehittää. Henkilökohtainen kontakti on tarpeen. Totta kai tätä voi, tällainen, tämä tekniikka voi yhä enemmän täydentää, mutta kysymykseni koskee seuraavaa asiaa. Uskotteko te, että kun me parin vuoden kuluttua meillä ei ole enää digitaalista hajannusta Euroopassa – Pari vuoden äh, päästä meillä kaikilla laajakaista ja internet. Kaikki koulut ovat verkossa tai pääsevät verkkoon. Tällainen visio, onko teistä tämä, nämä, ovatko, ovatko tällaiset järjestelmät kuin opiskelijoiden ja oppilaiden vaihto, äh, koulutusportaalit internetissä, äh, vieraiden kielten oppiminen, esimerkiksi oikeustieteiden, opiske- oikeustieteiden opiskelijoiden tasolla, tällaiset, tämä on ehkä paras esimerkki tänä päivänä oikeustieteen opiskelijat eivät voi kommunikoida keskenään, koska eivät puhu, he eivät puhu samaa kieltä. Kysymykseni onkin, ehkä tämä Erasmuksen kaltainen projekti, voidaanko ne korvata e-Erasmus-ohjelmalla netissä, jolloin opiskelijat voisivat olla vaihdossa netissä Ehkä me tarvitsemme nyt tällaisia pilottihankkeita tässä, jotta tällainen virtuaalinen kontakti syntyy. Kiitoksia, Matula. Kiitokset puheenjohtaja. Minä haluaisin käyttää tilannetta hyväkseni ja erityisesti nyt hyötyä meidän tämän päivän vieraidemme suuresta kokemuksesta näissä asioissa ja haluaisin esittää heille nyt suoran kysymyksen. Kun mietimme viimeisten 10 ja 15 vuoden kehitystä, erityisesti informaatioteknologian piirissä ja sitten myös mobiilipalvelujen piirissä, niin meidän täytyy muistaa, että nämä askeleet on otettu hyvin lyhyessä ajassa ja ö, miten me voimme siitä todellakin hyötyä. Ja jos ajattelemme esimerkiksi tulevaisuutta, miten me voimme kehittyä tästä tulevaisuuteen nähden ja tulevien 10, 20, 50 vuoden ö, alalla ja miten voimme levittää tätä informaatioteknologiaa sitten kaikkialle muuallekin. Tämä hyppäys, jonka olemme tehneet 10 ja 15 vuodessa, tähän mennessä on ollut huomattava ja suuri, mutta miten me voimme pysyä tässä kehityksessä mukana myös tulevien vuosien aikana, ettei me jämähdä tähän pisteeseen? Mrs. Galpiles. Rova Portugalista. Kiitoksia. Nämä esitykset olivat kovin kiinnostavia ja ilahduttavia. Oli ilahduttavaa saada kuunnella näitä esityksiä nyt kuitenkin on jotain sellaista, joka on, jäi puuttumaan. IKT on hieno väline, mutta on myös uhka, uhkia. Ja meidän täytyy ottaa nämä uhkat vakavasti. On sitten politiikassa tai koulutuksessa. Meidän täytyy pystyä valvomaan IKT-sektoria. Meidän täytyy puhua tämän asian puolesta. Toisekseen kysymys tälle yliopiston, yliopiston Löyven yliopistosta tulevalle henkilölle – Minusta on erityisen tärkeää, että opiskelijat ovat vaihdossa keskenään ja myös opettajien kanssa, professorien kanssa. Onko jotakin analyysiä siitä, minkälaisia kokemuksia opiskelijoilla on internetvaihdosta? Onko professorilla opettajilla samat kokemukset? Kiitoksia. Kiitoksia. Äh, muistetaan kollega Borista siitä, että jo monta vuotta äh, komennusohjelman myötä meillä on ollut tällainen e-twinning-ohjelma, joka on upea ohjelma, jos, jossa luokat yhdistetään toisiinsa, koululuokat yhdistetään äh, toisiinsa Euroopan rajojenkin yli. Me olemme kovin edistyneitä äh, tässä komennusohjelmassa, Se ei ole pelkästään koulujen kohtaamisohjelma, vaan siinä myös se on tällainen virtuaalinen kohtaamisohjelma, niin olin eh, kaksi vuotta sitten Sofiassa suuressa konferenssissa, jossa oli kovin monta koululuokkaa, jotka tapasivat ja jotka opettajansa kanssa työstivät asiaa. Se oli todella hienoa nähdä, miten tämä tekniikka eh, saattoi yhdistää nämä ihmiset ja nämä lapset. Syntyi ystävyyssuhteita internetin myötä, tämän näiden kohtaamisten myötä. Ja minusta me olemme varsin korkealla tasolla tässä vaiheessa tässä talossa. Nyt Annan, antaisin puheenvuoron asiantuntijoille ensiksi. Herra, herra tohtori Rasier, olkaa hyvä. Mikrofoni. I'm sorry. Thank you for... Kiitos, että viittasitte minun tohtorina Kysymykset ovat kaikki erinomaisia ja viittaavat kollegani ja minun pitämiin alustuksiin. Koulutus, koulutuksen sisällöt varmasti muuttuvat. Se, mitä koulutus, opetus sinällään tarkoittaa, eli meidän pedagoginen muutoksemme historiallisesti on perustunut siihen, että että on puhuttu oikeastaan puutteesta, niukkuudesta. Opiskelijalla oli esimerkiksi tekstikirja edessään vain rajallisen ajan, ja opiskelijan piti sitten parhaalla mahdollisella tavalla painaa sisältö mieleensä opettajan ohjauksella, ja tämän jälkeen sitten pystyä toistamaan tämä tieto kehittääkseen kognitiivisia tietoja, mutta nyt tietoa on runsaasti ja kaikki keinot ovat käytössä jatkuvasti muistin painaminen ei ole enää niin oleellinen taito, vaan pitää pystyä menestyksekkäästi navigoimaan verkostoissa ja maailmassa. Ja navigointi sinällään tulee paljon tärkeämmäksi. Tämä surffausnavigointi liittyy myös luku- ja kirjoitustaitoon informaatioyhteiskunnassa, niin että pystyy arvioimaan tiedon laatua eikä pelkästään luota opettajaan tai tekstikirjaan. Toinen seikka, jota Puolan edustaja kysyi, opettajat eivät enää voi esiintyä ikään kuin näyttämöllä, vaan, vaan heidän täytyy siirtyä sivurooliin. Opiskelija on, on vastuussa siitä päätöksestä, mitä oppimismateriaalia, mitä oppikirjaa hän haluaa käyttää, ja opettaja vastaa sitten pedagogisista puitteista. Ja luonnollisesti arvio, arviointi on hyvin tärkeä, jotta voidaan määritellä ne standardit, mitä asianmukainen opetus on. Meidän täytyy siirtyä puutteesta koululuokissa ja rakennuksissa eteenpäin ja ymmärtää, että me elämme runsauden maailmassa, jossa opiskelijat oppilaat valitsevat oman pedagogisen äh, suuntansa, etenemistiensä ja opettajat ovat auttamassa. Sitten viimeinen seikka on se, että, että vauhti vain kiihtyy. Muutos DNAssa tapahtuu noin 20 vuoden sykleissä, mutta digitaaliset sukupolvet äh, etenevät neljän viiden vuoden sykleissä – ne meistä, jotka osaavat käyttää Twitteriä nyt tällä hetkellä, ovat jääneet, jäämässä jälkeen verrattuna niihin nuoriin, jotka käyttävät muun tyyppisiä ratkaisuja ja tulevaisuudessa sähköpostikin kenties syrjäytyy näiden muiden metodien tieltä. Meillä on monenlaisia IKT-aloitteita ja tämä nopea muutos ja kehitys on otettava huomioon. Yes, um, some reactions on... No, muutama vastaus. Ensimmäinen kysymys. Siirrytäänkö oppi, siis opettamista oppimiseen? Teknologia on matkalla tukemaan, tukemaan opetusta ja oppimista. Se on väline saada tiettyä, päästä tiettyihin oppimistavoitteisiin. Samaan aikaan on selvää, että uusi teknologia, kuten sosiaalinen media ja internet, ne vaikuttavat suoraan myös oppimis- ja opettamisprosessiin suoraan. Se on tavallaan ei se ole pelkästään väline, vaan se myös hahmottaa sitä muotoa, miten opettaminen tapahtuu. On, puhutaan myös paljon siitä, että op, op, oppiminen muuttuu täysin. Niin kuin monissa yliopistossa sanotaan, että meillä on erilaisia yhteyksiä, mutta opetus muuttuu kyllä. Anna vain yhden yksinkertaisen esimerkin. Heti kun käytetään tiettyjä välineitä, on selvää, että täytyy että op, op, op, oppilas on kaiken keskiössä, koska opettaja ei voi vanhaan tyyliin olla kaiken keskiössä, koska se tuhoaa tämän äh, yhteistyöhön äh, ja sosiaaliseen työhön perustuvan oppimisen. Mitä enemmän meillä on meillä on välineitä silloin, äh, opettaja, opettaja pystyy stimuloimaan tätä oppimisprosessia. Ongelmana on kuitenkin se, että, että tämä on pitkä ja väsyttävä harjoitus, että opettajien täytyy tajuta tämä että meillä on tietenkin hyviä dynaamisia opettajia, jotka ovat tajunneet, että että tässä täytyy siirtyä, siirtyä enemmän tällaisiin asennetaitoihin eikä niinkään suoraan tiedon oppimiseen. Koulutuksen täytyy siirtyä tiettyyn suuntaan ja siinä täytyy käyttää tiettyjä vaihteita. Se ei ole aina helppoa, mutta kyllä näin myönteisiä muutoksia, varsinkin viimeisen viiden vuoden aikana on puhuttu paljon siitä, että päästään Eh, teknologian avulla nopeisiin muutoksiin ja eh, jolla tavalla muutetaan uudelleen, eh, uuteen suuntaan näitä kursseja. Olen optimisti, mutta se ei tapahdu nopeasti. E, ei ainakaan. Voin tietenkin puhua perinteistä yliopistoista tässä yhteydessä. Niin että käyttävätkö nykyään, nykyiset opiskelijat jo virtuaalista liikkumatta kyllä, ja vakavasti kyllä useimmiten sekavalleina, koska me toimimme, että meillä on fyysinen kampus, mutta me osaamme yhteyden toisiin, mutta nämä etäopiskelijat ja niiden toiminnat, se laajenee kokonaan. Me, me panostamme tähän ja olemme yhteistyössä avo- Alankomaiden avoimen yliopiston kanssa, olemme luomassa, jossa saamme uusia kohderyhmiä mukaan ja siksi me pystymme äh, seuraamaan tiettyjä asioita missä tahansa, milloin tahansa. Tätä työtä tehdään, mutta kuten sanoin, tätä ei vielä täysin ymmärretä, koska virtuaalinen liikkuvuus, siinä täytyy löytää kumppaniyliopisto, jotta voidaan vaihtaa opiskelijoita. Ja siksi voit olla valmistautunut kaikkiin, mutta toisenkin julkista täytyy olla valmis siihen. Me olemme pääsemässä siihen verkottumisen kautta, mutta siinä se potku onkin, on paljon, äh, on paljon monessa perinteisessä yliopistossa ei olla, ei olla valmiita tähän virtuaaliseen liikkuvuuteen. Kolmanneksi me, meillä on Erasmus fyysisenä välineenä, kaikilla on oma arvonsa. Meillä on monia opiskelijoita, jotka ovat mukana tässä fyysisessä kokemusten vaihdossa. Me, me voimme vai, käyttää IKT myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät pysty fyysisesti muuttumaan tai liikkumaan, mutta äh, myös niihin, jotka ovat jo äh, ryhtyneet käyttämään IKTtä. Tätähän kuitenkin jossakin vaiheessa päädytään siihen, että noin 90 prosenttia aikaa käytetään äh, tietokoneen takana ja ainakin kansallisessa yliopistossa ollaan. Ja näin ollen fyysinen kokemus on tärkeää, mutta myös kyky siirtyä fyysisestä ympäristöstä virtuaaliympäristöön on tärkeää. Tästäkin syystä uskon, että se pitäisi lisätä tähän, tähän pakettiin. ja oikeastaan jo vastaus annettiinkin tässä, että tämä kehitys on äärimmäisen nopea, jos yliopistot eivät ole vaan halukkaita liikkumaan riittävän nopeasti, niin kyllä opiskelijat löytävät toisen ratkaisun. Ja kyllä tutkintokin saadaan. Tässä on jo dynamiikkaa. Kyllä opiskelijat löytävät omiakin keinoja. Tätä minä pelkään, että tätä ei muisteta riittävän usein. Ja lopuksi Äh, huolellista tutkimusta tarvitaan näistä eduista ja vertailu on tärkeää, mutta tämä on koko tutkimuksen ja koulutuksen juttu, missä on se todellinen teknologian arvo. Me tiedämme, että on kysymys äh, äh, siitä, että teknologia on väline. Se voi vaikuttaa tietenkin, mutta on kysymys siitä, miten se suunnitellaan, tämä, miten tämä harjoitus suunnitellaan, että saadaan, saadaan tietyt tulokset aikaan. Tutkimusta tarvitaan, mutta en usko, että voimme Totta kai IK tätä tarvii, pitää käyttää. Ja kysymys siitä, että käytetäänkö sitä vai ei, pitäisi enemmänkin kysyä, että miten voidaan sitä käyttää parhaalla mahdollisella tavalla. IKT täytyy olla osa tätä kokonaisuutta, aina. Siinäpä se taisi olla. Kiitoksia. Kiitoksia. Palaan siihen, mitä kollegat Sver sanoi. On aina ollut etäyliopistoja. Etäyliopistot olen itsekin kokenut sen omassa ympäristössäni, koska minulla oli harjoittelija, joka opiskeli etäyliopistossa. Tänään se on paljon yksinkertaisempaa uuden tekniikan avulla paljon yksinkertaisempaa. Ei ole pakko lähteä sinne, ei tarvitse lähettää postissa, vaan se voidaan hoitaa heti. Se voidaan, sitä voidaan käyttää myös videokonferenssin myötä. Tämä on myös opiskelijoita varten etä, etäyliopisto on todellakin hyvä mahdollisuus. Meillä on tietenkin yksi ongelma. Me puhumme nyt oppilaista, jotka äh, täytyy saada tähän maailmaan, joiden täytyy olla käytössä nämä välineet. Ongelma on se, että opettajat, joiden pitäisi antaa, se eivät ole koskaan kokeneet tätä. Heidän täytyy tämän samaan aikaan itse omaksua se, äh, samalla tavalla kuin lapset sen omaksuvat. Samalla tavalla vaikeaa tässä jutussa. Uskon, että myös yliopistoissa tämä on, e- siellä on erityisen joustamattomia Meillä on Bologna-prosessissa näimme, kuinka vaikeaa tämä on, että opiskelijat ja opettajat pystyvät sen suhteen, mitä aikaisemmin tapahtui viidessä vuodessa, niin nyt se täytyy saada hoidettua kolmessa vuodessa. Ja tämä on ollut todellakin vaikeaa. Opet- opetushenkilökunnan joustavuus on vähemmän suurta kuin opiskelijan keskuudessa. Siinä mielessä täytyy myös muistaa se, että opettajat näillä, tällä sektorilla ovat niin kuin ajan tasalla. Kun ajatellaan tätä uutta elinikäistä oppimista ja niitä puitteita, me tarvitsemme kiireisesti ohjelman, jotka huole, joka huolehtii opettajista. Meillä on ohjelmia opiskelijoita varten, mutta meillä ei ole mitään meitään ohjelmaa opettajia varten. Ja oikeastaan seuraavan elinikäisen oppimisen ohjelman myötä täytyy huolehtia opettajista. Mitä muuta mahdollisuutta ei ole. Ei ole myöskään mitään foorumia opettajia varten. E, ja täytyy muistaa todellisuus. Meidän täytyy sitten parantaa todellisuutta sillä, missä se on huonoa. Päätän nyt tämän keskustelun tästä ensimmäisestä osiosta. Sitten on vuorossa rouva professori Viideman, olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Vorsitz. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myös tästä professorin nimityksestä. Ei minulla ole professuuria. Annan sellaisia titteleitä, joita meidän tiedossamme on ollut. Anteeksi. Ei se häpeä ole. Kiitoksia kuitenkin mahdollisuudesta saada täällä tänään puhua. Ja tällä kertaa Unescon silmin ja Saksan Unesco-komission silmin ja kernaasti aloittaisi sillä, että osoittaisin, minkälaisia politiikan instrumentteja EUlla ja Unescolla on yhteisesti käytössä tätä aihetta silmällä pitää, mitkä ovat ne <clears throat> referenssivälineet kummallekin taholle, EUlle ja Unescolle, josta, joihin molemmat voivat tukeutua, jotta tämä asia hoituu, hoituu tavalla. Ensinnäkin tietenkin täytyy muistaa Unescon yleissopimus kulttuurin monimuotoisuudesta. Euroopan unionihan on myös omaksunut tämän yleissopimuksen ja ottanut sen mukaan oma, osaksi omaa oikeudellista järjestelmää. Se on hyvin tärkeää. Myös keskustelut ja tulokset, joita saatiin tietoyhteiskunnan maailman huippukokouksessa. tässä Unesco oli erityisen aktiivisessa roolissa ja hyvin vahvasti Unesco oli etu, toi esille kulttuurimonimuotoisuuden, kulttuurimonimuotoisuuden roolin tietoon perustuvan yhteiskunnan kehittämisessä. Ja UNESCO on eh, sen suhteen, miten maailman eh, huippukoksen tuloksia on pantu täytäntöön. Se on ollut vastuussa tietystä eh, toimintalinjoista, jonka otsikko on ollut kulttuurimonimuotoisuus ja identiteetti ja kieli, kieli, kielten monimuotoisuus ja paikallinen sisältö. Ne väline, nämä välineet ovat yhteisiä myös vakuutettaessa EU- ja Unescoa siitä, että kulttuuri, kulttuuri ja palvelut eivät ole pelkästään sellaisia, kuten perinteiset taloushyödykkeet, vaan niillä on aivan erityinen merkitys meidän kulttuuri-identiteettimme kannalta, mutta myös tietoon perustuvan yhteiskunnan kannalta ja meidän arvojärjestelmämme kannalta. Ja siitä syystä meidän täytyy olla erityisen huolellisia silloin, kun me puhumme politiikasta, joilla näitä, äh, joilla näitä palveluja ja näitä asioita äh, hallinnoidaan. Yhteenvedonomaisesti voi sanoa, että UNESCO panostaa vahvasti tähän yleismaailmalliseen äh, tiedon saatavuuteen ja siihen, että, että, kulttuuri kulttuurin monimuotoisuus on käytettävissä maailmanlaajuisesti ja aivan erityisesti pitää silmällä kehitysmaita, mutta tämähän ei ole, kehitysmaata ei ole kuitenkaan meidän teemamme tänä päivänä. E, oikeastaan olen ottanut, e, e, otan kantaa kolmeen kysymyksen asetteluun. Ensinnäkin sanoisin jotain ensin tavoitteista, joita UNESCO, Unescon mielestä pitäisi seurata politiikassa – siis nämä yleis, tämä yleismaailmallinen pääkulttuurin sisällön saatavuus. Ensinnäkin tietenkin on kysymys tästä tavoitteesta ja vakaumuksesta, että kulttuurin monimuotoisuuden saatavuus eh, ympäristössä on istuu kaikkiin yksityiskohtiin ja kaikkiin yhteiskuntiin, ja sillähän voidaan edistää rauhaa ja sosiaalista eh, eh, kohesiota erityisesti sellaisissa yhteiskunnissa, jotka ovat monikulttuurillisia. Samanaikaisesti vallitsee vakaumus siitä, että, että Euroopan integraatiota voidaan edistää tällä intensiivisellä kulttuurisisällön vaihdolla. Myös kukin meistä voi rikastuttaa omaa elämäänsä tällä kulttuurin kulttuuri, tutustumalla kult, muiden kansakuntien kulttuuriaarteisiin. Ja lopuksi on tietenkin kysymys siitä, että globalisaation asettamat haasteet meidän työpaikoillemme ja meidän tulevaisuudessamme, niihin täytyy pystyä vastaamaan. Ja varhainen tieto kulttuurien, kulttuuriperinteiden arvoista on arteista on tietenkin osa tätä kokonaisuutta. Ja lopuksi voidaan sanoa, että, että sellainen politiikka, joka tukee, edistää kulttuuri monimuotoisuutta, sen, sen vaihtoa, sen, siitä, pitäisi, siitä pitäisi pystyä hoitamaan ne, jotka luovat näitä arvoja, siis kulttuurityöntekijät, ja ää, äh, ei pelkästään suurilla kielialueilla, vaan myös pienillä kielialueilla, että äh, heillä on yhteys näihin mahdollisiin käyttäjiin internetin välityksellä. Sekin voi tietenkin edistää taloudenkin eteenpäin menoa. Muutama huomio nyt sitten näistä riskeistä, jotka ovat näkyvissä internetissä, jo, kun puhutaan yleisestä kulttuurisisällön saatavuudesta – jotka, jos ne eivät ole riskiä, ovat ainakin suuria haasteita. Ensinnäkin voidaan sanoa, että, että viime vuosina olemme havainneet valtavaa keskittymistä, val, vallan keskittymistä tiettyjen monikansallisten multimediayritysten käsiin. Tässä on myös eräitä globaalejakin toimijoita, jotka täytyisi ottaa myös tarkasteltaviksi me olemme myös havainneet, että on syntynyt tällaisia gatekeepereitä, tällaisia ovivahteja, jotka sitten päättävät, jotka saattavat estää pääsyn tiettyyn ratkaiseviin infrastruktuureihin internetissä, tai val, ainakin valvovat sitä. Ja nämä ovivahdit, ovipartijat, jotka sitten vaikuttavat omilla malleillaan siihen, että millä, minkälaisia sisältöjä verkossa käytetään. Ajattelen tässä erityisesti sellaisia, sellaista ilmiötä kuin Apple on iTunes, iTunes tämä musiikkiviritys, joka on sitten kytketty iPods päätelaitteeseen ja nyt iPhone, jossa niin ikään tällainen iPhone täytyy olla käytettävissä jotta pystyy käyttämään tiettyä sovellusta. Henkilön täytyy silloin alistua tämän, tämän yrityksen ehtoja ja Tämä ei koske pelkästään kaupallista, kaupallisia sääntöjä ja ehtoja, vaan myös sisällöllisiä standardeja. Ja tässä nousee esiin kysymyksiä, ei pelkästään markkinan, markkinoiden hallitsevasta asemasta, vaan myös kysymyksiä, että mikä on mielipiteen ja lehdistönvapaus ja sen tilanne. UNESCO on myös osoittanut, että on paljon selvityksiä ja tutkimuksia sellaista ilmiöstä, että suuri kulttuuri monimuotoisuus, joka meillä on jo internetissä, ei missään nimessä tarkoita sitä, että, meillä, että sitä myös käytetään todellisuudessa. Ja tässä voidaan puhua tällaista pakotet, pa, äh, niin kuin, äh, väärästä monimuotoisuudesta, false diversity, äh, koska selvitykset ovat osoittaneet, että, että syntyy sellaisia käyttäjäryhmiä, jotka eivät käytä tätä tarjonnan monimuotoisuutta, vaan, vaan yhdyt, yhtyvät tällaisiin sosiaalisiin ryhmittymiin, jotka oikeastaan puuhaavat vain omien käsitystensä parissa tai vahvistavat omat käsityksensä. Tässä on tällainen kulttuurin monimuotoisuustarjonnan mahdollisuutta ei käytetä hyväksi internetissä, vaan pikemminkin internetiä käytetään tavallaan sen suhteen, että, että eristäydytään muist, mui, mui, toisen ajattelevista, eikä olla tekemisissä muiden kulttuurien kanssa ja muiden sisältöjen kanssa, vaan ollaan vain niin omassa porukassa. Tällainen oma porukkuus, se näkyy internetissä. Ja olisi siis hyvä tutkia tätä että mikä on myös perheiden rooli ja koulujen rooli siinä, että miten kulttuuriidentiteettiä välitetään keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ja miten siihen voidaan vaikuttaa ja miten, se, miten vaikutetaan siis joko myönteisesti tai kielteisesti. Ja tämä on viime kädessä Unescon huoli, huoli. Ja lopuksi voidaan sanoa, että varmastikaan ei pitäisi olla niin, ja se on myös huolenaihe meille, että tämä internet ja internetin seuraava sukupolvi on pikemminkin suuri markkinapaikka, on muuttunut suureksi markkinapaikaksi, ja vähemmän on kysymys siitä, että se olisi tällainen avoin areena, joille, johon kaikki pääsevät, jossa voitaisiin saa, jos voitaisiin välittää kaikille korkealaatuista kulttuurisisältöä. Epäilemättä tulevaisuudessa tulee olemaan paljon myös viihdetarjontaa ja sellaista tarjontaa, jossa huomio kiinnitetään muihin asioihin, mutta kysymys onkin siitä, että, että, että mikä on kulttuurisesti vaativan ja kalliin sisällön kohtalo, että jääkö se vaan pelkästään pikkuisen porukan, paremmin pärjäävän porukan käyttöön vai oliko, oliko se yleisesti käytössä, yleisessä käytössä. Tässä on huolestuttavakin kehitystä havaittavissa, joka liittyy siihen koodaamiseen, automaattisiin tilitysjärjestelmiin tai, tai sitten tällaiseen keskusteluun tämän tekijänoikeusjärjestelmän voimakkaasta laajentamisesta. Ja Unescohan haluaa suojella oikeudenhaltijoiden oikeuksia, mutta sen täytyy olla oikeudenmukaisessa tasapainossa suhteessa siis käyttäjien ja, ja tekijän oikeuksien välillä. Ja tämä on sellainen politiikka, jota UNESCO selkeästi tukee. On syytä mainita vielä, että Information for All, informaatio kaikille, tämä on UNESCOn ohjelma, jossa kaik, tuetaan kaikkea sellaista politiikkaa, joka mahdollistaa laajan pääsyn näihin, näihin asioihin, joka olisi maksutonta kaikille. Ja yksi ohjelma on Europeana, joka on myös tämä on valiokunnan ja Euroopan parlamentin iso asia, ja tämä on hyvä esimerkki parhaista käytänteistä. Unesco on ollut mukana tässä maailman digitaalikirjastossa, joka on vastaavanlainen projekti kuin, ja sitten hän europeana täydentää eikä niinkään korvaa. Ja tässä yhteydessä on tietenkin myös tekijänoikeudet ovat tärkeä osa politiikkaa, tai sitten myös kysymys avoimista teknisistä standardeista internetissä. Hyvin tärkeää tässä yhteydessä on, että tuetaan avointa pääsyä, open access tähän. Tämän puolesta UNESCO toimii. Tässä on UNESCOn käsikirja, se on englanninkielinen, eh, joka on Euroopan komission avulla tehty, ja se on oikeastaan Saksan UNESCO-komission kirjainen siitä, että minkälaisia, minkälaista mahdollista, miten päästään avoimeen eh, verkkoon tai open accessiin ja oikein, tässähän tämä pikkuhiljaa on, haluan mainita vielä eh, median, moni, moniarvoisuus, median pluralismi, joka on tärkeä osa politiikkaa myös. Ja tässä yhteydessä tärkeä Unescon asia on eh, yleisradioyhtiöiden eh, yleisradiotoiminta, joka, joka ei, ei pitäisi koskea pelkästään, pelkästään radioita ja televisiota, vaan myös internetiä. Lopuksi vielä tämä, tämä mediakompetenssi, josta olemme puhuneet, joka on myös Unescon tukema. Paljon kiitoksia. Kiitoksia Rova Viideman. Sitten herra professor Jonet, olkaa hyvä, monsieur. Tehän olette professori vai kuinka? Je me suis pas trompé, vous êtes professeur. Oui. Ah, on. Ah, niin, tehän kai olette sentään professori. Niin, niin hyvä puheenjohtaja. Niin, no, tämä etunimi nyt ehkä meni vähän väärin, mutta ei se mitään haittaa. Niin, hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentin jäsenet, minä olen kovasti iloinen siitä, että sain tänne tänään tulla puhumaan näin merkittävästä aiheesta. Minusta vaikuttaa siltä, että tämä voitaisiin nyt yhteenäistää siihen, että teknologian paras lahja sukupolvellemme, eli internet, onko se itse asiassa hyvä asia kulttuurin kannalta vai este. Ja minun mielestäni juuri täällä parlamentissa on kysy- esitettävä tämä kysymys. Me voimme tässä pohtia juuri asia samalla tavalla kuin Rova Viideman äsken asiaa esitti omista näkökulmistaan ja hän mietti juuri näitä suuria huolenaiheita ja internetin kehitystä ilman julkisen vallan puuttumista siihen. Minun, minä esittäisin tässä, että aloittaisimme näistä uutuuksista, jotka koskettelevat meidän aihettamme. Ja sitten näitä kolmea uutta uutuutta esittelisin, syventäisin ja sitten puhuisin vielä julkisen viranomaisten päättäväisyydestä ja toimintakyvystä, jota, joka sillä on historiallisestikin olemassa. No, minä nyt kerron teille vähän taustoista. Minähän olen historian tutkija ja olen työssä, työssä, ollut työssä viisi viiden vuoden ajan Ranskan kansalliskirjaston puheenjohtajana ja myös tuon Europeanan johdossa minä olen saanut olla mukana ja olen saanut olla mukana nimeämässä sitä kreikan ja latinan nimien sanojen pohjalta. Ensiksi näistä uutuuksista muistuttaisin teitä. Kyse on julkisen, jul, ju, on suhteesta, yleisön suhteesta eh, näihin eh, erilaisiin mm, kulttuurituotteisiin ja se, se kulttuuriteollisuuteen. Ja kyse on erityisesti nyt tällaisesta aikaan rajatusta pääsystä uusien, ja uusien teknologioiden, uusien teknologioiden asentamisesta ja tiedon levittämisestä ja tiedon värittämisestä. Ja ehkä mahdollisesti erityisesti perustavanlaatuisesti ajateltuna tuo, mitä me yliopistoissa olemme pohtineet, eli pääsy tähän kulttuuriin kulttuuriin eh, ja mm, sitten tämän kulttuurin varastoiminen ja tämän monenlaisen, monenlaisen kulttuurivirran varastoiminen. Ja tehän tunnette tämän ongelman varmasti hyvin, eli miten voidaan taata se, että kaikki pääsevät ikään kuin suoraan, tai siis suoraan tällaiseen kulttuurivarastoon, tällaiseen virtuaaliseen kulttuurivarastoon. Ja sitten tässä puhutaan tietysti myös näistä näistä kulttuurituotteiden uudelleen tuottamisesta e, ja Tämä, täällä, tässä tietysti on moniakin e, tekijöitä, myös ikäviä tekijöitä, joihin sitten myöhemmin palaan. Ja sitten tämä, nämä teosten teo, teosten kokonaisuus ja teosten integriteetti, erityisesti tässä voidaan puhua vaikkapa musiikista ja sitten monista muista tuotteista, esimerkiksi Mona Lisasta, jolle on mm, piirretty viikset ja niiden, näiden kulttuurituotteiden monenlaisesta muuttamisesta ja niiden varastoimisesta. Ja sitten tietysti tämä liittyy myös monenlaisiin tekijänoikeuslakeihin ja moraalisiin oikeuksiin kulttuurituotteiden säilyttämisessä alkuperäisessä muodossansa. Tietyissä tapauksissa, kun me lähdemme liikkeelle vilpittömällä mielellä, ja siitä meidän täytyy muistaa erottaa juuri se, että me tehdä ero sen, sen, sen rinnalla, että me emme sitten aiheuta mitään pahaa kulttuuriteollisuudelle näillä uutuuksillamme. Ja ensiksi minä puhuisin tehokkuudesta ja tässä puhun tietysti kulttuurista, vaan myös politiikasta, eli siitä, miten me voimme toimia tehokkaasti ja miten me, miten me sitten voimme tasapainotella näiden teosten säilyttämisten ja sitten yritysten ja yksilöiden omien intressien välillä. Ja tässä erityisesti nyt mietimme sitten sitä, että me voisimme suojata kulttuurituotteita tällaiselta erilaiselta spekulaatiolta. Ja sitten toiseksi minä puhun tästä yksilöllisestä luomisvoimasta. Esimerkiksi jos ajattelemme elokuvateollisuutta ja televisioteollisuutta, minun, minusta vaikuttaisi siltä, että jatkuvasti todellisimmat ja parhaimmat tuotteet, joita meidän kansalaisillemme nyt tarjotaan, syntyvät nimenomaan hyvinkin yksinäisissä piireissä, luomispiireissä. No, minä en nyt tässä sitten tietysti ö, ryhdy keskustelemaan esimerkiksi niistä ansioista tai, tai sitten huonoista puolista, joita esimerkiksi Wikipedialla on ja tällaisilla suurilla, suuremmilla yhteisillä kulttuurituotteilla. Ja sitten minä puhun tästä maksuttomuudesta, joka voi tietysti köyhdyttää kulttuuria. Tästä, tässä voidaan puhua myös kulttuurin hautaamisesta tai kulttuurin kuolemasta. Ja tässä voidaan tietysti miettiä sitten jo vanhojakin tapauksia tekijänoikeusmaailmassa ja tekijänoikeuksia meidän täytyy pyrkiä suojaamaan ja muistaa, että minkäänlaista maksuttomuutta ei ole olemassa kulttuurialalla. Eli jostain täytyy aina maksaa ja tästäkin on parlamentissa moneen otteeseen keskusteltu. Ja tietysti voidaan toivoa, että veronmaksajat, osa, veronmaksajien julkisista rahoista osa menee kulttuurituotteisiinkin koska kuluttajat eh, e- voivat esimerkiksi väittää, että me emme maksa yhtään mitään vaikkapa eh, kulttuurituotteista tai mainoksista, vaikka ainahan joku näistä kaikista maksaa. Ja tämä maksupuoli on myös kulttuurin ylläpitämiseen yksi tärkeä osapuoli. Minä osoit vielä uhraisin muutaman mahdollisuuden, eh, muutaman minuutin julkisen vallan mahdollisuuksille tässä kulttuuri puolella. Ja erityisesti puhuisin julkisen vallan vastuusta ja eri, eri tasoilla, kun julkinen valta tietysti toimii ja, johto, ja hoitaa tätä vastuutehtäväänsä myös sitten paikallistasolla ja niiden oma dynamiikka täytyisi pystyä yhtenäistämään tähän kulttuuritoimintaan ei nyt ole syytä nyt ikään kuin upota tähän, tähän verkostoitumisen ansaan pelkästään ilman julkisen vallan osallistumista ja sääntelymahdollisuutta. Minä uskon, että kukaan ei kiellä julkisen vallan osallistumista ja julkisen vallan puuttumista suoraan tähän työhön. Ja tästä ensiksikin huomauttaisin, että meidän täytyy eh, tarjota pysyvät mahdollisuudet kulttuurin säilyttämiseen myös digitaalisella puolella, koska me emme voi ainoastaan yrityksille antaa vastuuta eh, tämän kulttuurin säilyttämisestä digitaalisessa muodossa, koska maailmassa koska maailmassa jatkuvasti kuullaan eh, kasvottomia ääniä, joilla ei, joilla jotka ei sitten varsinaista vastuuta eh, kanna. Ja juuri nämä uudet eh, näiden uusien arkistojen luokitteleminen ja säilyttäminen, jotta niitä voidaan todellakin sitten hyödyntää ja konsultoida, osittain kuuluu julkisten vallan vastuulle. Ja erityisesti tässä puhun myös tietysti parlamentista. Ja sitten jos ajattelemme tämän teknologian jatkuvaa kehitystä ja muuttumista, niin siihen tarvitaan tiettyä julkisen vallan turvallisuustakeita, jotta voidaan sitten e- säilyttää tiedot esimerkiksi, jos ajattelemme vaikka tärkeitä vaaleja tai, tai sitten vaikkapa Obaman valintaa, täytyyhän niistäkin sit taata tietojen säilyminen ja, ja sitten puhuisin musiikista, digitaalisesta musiikkipuolesta. Ranskas, Ranskan televisio ja radio on tehnyt kovasti tämän työ, eteen työtä ja luonut tietynlaisen mallin musiikin säilyttämiselle ja tätä voidaan sitten tarjota muillekin. Ja tietysti yksityisellä puolella tehdään tällä puolella työtä, mutta ei niille voi antaa täyttä vastuuta. Ja hyvä puheenjohtaja, toinen vastuualue, joka julkisilla viranomaisilla minun mielestäni on, on ohjata tätä valtavaa ö, kulttuurimäärää ja myös ohjailla sitä, koska sitä kulttuuritarjontaa on hyvin paljon, joten meidän täytyy pyrkiä jollain tavalla hierarkioimaan sitä ja myös sitten arvottamaan tätä kulttuuritarjontaa. Ja tätä työtä ei pitäisi ainoastaan tarjota mainostajille ja sitten niille, jotka etsivät omaa etuaan kulttuuritoiminnasta ja sitten ainoastaan omaa menestystänsä etsivät. Ja menestyksen siemen on tietysti aina luomisvoimassa ja sitten jatkuvassa luomisvoimassa. Tämä on ikään kuin tuon kulttuurin, kulttuurin kypsyyden muoto. Eli tässä nyt voisi siteerata vähän raamattua, eli sille, jolle on paljon annettu, annetaan lisää, ja sillä, joilla ei ole mitään, niin otetaan loppukin pois. Tämä ikään kuin kuvaa tätä kulttuurin valtavaa määrää. No, jos me ajattelemme, että, että, että julkisesti sitten vaan voidaan jättää tämä kulttuuriluokitteleminen yritysten vastuulle tai näin poispäin, niin me emme tiedä, miten siinä sitten lopulta käy. Ja jos sitten mainostajat saavat luokitella kulttuurituotteita ja uusia keksintöjä, niin sitten me tiedämme esimerkiksi, mitkä matkapuhelimet vaikkapa tämän voittaisivat. Ja näin kulttuuri, kansalaisille ei tarjota, kuluttajille ei tarjota riittävää, riittävän laajaa vaihtoehtoa valita omia tuotteitaan. Ja vielä minä puuttuisin siihen, mitä rouva Viidemankin ehti sanoa, eli se, miten meidän täytyy pyrkiä vastustamaan kaikkia yksityisiä monopoleja ja oligopoleja. Unescokin on tässä tehnyt työtä ja minun mielestäni Unescon työ on juuri erityisen merkittävä ja meidän täytyy jatkaa tällä samalla reitillä eteenpäin monimuotoisuuden näkökulmasta katsottuna ja me täällä olemme tietysti myös painottamassa kielten monimuotoisuutta, joka täällä talossa varmasti on yksi merkittävimmistä huolenaiheista. Ja näin sitten emme voi puhua pelkästään yksityisen puolen vastuusta, vaan julkisen puolen vastuusta, enkä minä tässä nyt yritä mitenkään moralisoida tätä asiaa, vaan pyrin nyt sitten puhua tässä ihan puolueettomasti. Esimerkiksi Yhdysvallat on tästä hyvä esimerkki koska siellä on keksitty tällaisia trustien vastaisia lainsäädäntökeinoja viime vuosisadan lopulla. Ja totta on, että nämä ovat toimineet Yhdysvalloissa ja Yhdysvalloista on ikään kuin on tullut tällainen maailmanlaajuinen toimija, joka ohjaa näitä, ohjaa kulttuuriakin. Mutta jotta Google yksistään ei saisi pelkkää monopolia, vaikka se sinänsä hyvinkin toimii, niin pitäisi tarjota muitakin vaihtoehtoja. Ja, minä, ja nämä, tämä Japanissa ja Kiinassa ja vähän kaikkialla muualla on saavuttanut huimattavaa suo, su, suosiota ja, on, ja tässä ikään kuin tarjotaan koko ö, kybermaailman monopolia Googlelle ja Googlea voi käyttää esimerkiksi nyt vai on ehdotettu, että sitä voitaisiin käyttää 15 kielellä ja näin kaikilla alueellisilla kulttuuri, suurilla kulttuurialueilla sitä voitaisiin käyttää monopolimuodossa, mutta me joka tapauksessa toivomme, että saisimme selkeitä sääntöjä, jotta kaikki kulttuurin tuottajat voivat toimia, jotta, me emme, jotta ne eivät sitten joudu pysäyttämään toimintaansa törmätessään näihin suuriin monopoleihin. Ja minä tässä nyt mainitsin Googlen, ja Googlehan on luvatta digitalisoinut tiettyjä teoksia ja kirjoja, kirjoja ja monia muita teoksia, ja se, on tietysti, se ei tietysti ole mitenkään sinänsä hämmästyttävää, vaan aivan luonnollista, kun, kun jätetään sivuun nämä kaikki moraalikysymykset ja luovutetaan tällainen ikään kuin annettu monopoli tälle Googlelle. No niin, hyvät naiset ja herrat, minä olen puhunut tästä nyt tällä tavalla yleisluontoisesti, mutta huomauttaisin, että me olemme kaikki suuren haasteen edessä ja meidän täytyy tässä lopuksi nyt muistaa, että Eurooppa eh, ei saa olla toimimatta tässä maailmanlaajuistumisen eh, kehässä. Meidän täytyy pyrkiä alueellisia ja kansallisia erityispiirteitämme vahvistamaan, eli me, koska muussa tapauksessa meidän vai eriäväisyytemme ja, ja esimerkillisyytemme tässä, tässä, tällä alalla kärsii esimerkiksi suhteessa Japaniin ja Kiinaan ja sitten arabimaailmaan päihin. Eli meidän täytyy mahdollisimman vahvasti tähän haasteeseen vastata. Ja toiseksi sitten tämä tämä, tämä luopumisen mentaliteetti, eli ei tässä ole enää mitään tehtävissä, eli unohtakaamme ja luovuttakaamme vain, eli meidän täytyy ryhtyä selkeisiin toimiin, jotta me emme sitten niin kyllä minä kohta päätän, hyvä puheenjohtaja, kyllä minä ihan kohta päätän puheenvuoroni, mutta pari sanaa näistä suurista huolenaiheista esittäisin niin, minä minä ihan lopuksi vain nyt sitten saisi, sanoisin sen, että olen kohta tässä jo laskeutumassa taas maanpinnalle. Ei tule, tule missään tapauksessa nyt menettää rohkeutta näissä, näin, tämän suuren tehtävän edessä ja toivon, että tulevat sukupolvetkin sitten voivat tästä kulttuurista nauttia. Ja kiitoksia, kun jaksoitte minua kuunnella tähän puheenvuoron loppuun asti. So, No niin, nyt ei ole enää paljon aikaa keskustelua varten. Pyydän te kaikkia rajoittumaan yhden minuutin puheenvuoroa. Rouva Kavanjereva. Kiitos puheenjohtaja. Olen kiitollinen näille kummallekin alustajalle näistä esityksistä, Wiedemanille ja Janenille. Tässä tuli selväksi, minkälaisia, ää, miten ristiriitassa tilanteessa olemme, että yhtäältä meillä on internet, joka, joka ehdotettu oikeastaan mahdollistaa kulttuurin monimuotoisuuden, mutta taas toisaalta erityisesti tässä tilanteessa olemme tekemisissä, jossa yhä vahvemmin tästä muodon on kehittynyt globaali markkinapaikka, joka tavallaan rajoittaa vapautta ja me olemme, eh, me olemme vaarassa ajautua tilanteessa jos meillä on informaatio rikkaita, informaatio köyhiä. Ja oikeastaan UNESCO pitäisi laajentaa open access-käsitettä, jossa sitten heti törmäämme tähän tekijänoikeuskysymykseen. Ehkäpä te voitte tätä jännitettä vielä hieman valaista. Kiitoksia kollega Vattimo Italiasta. Kollega Vattimo! Questo, sì. Eh, no, io volevo solo chiedere al... Niin, minä halusin ainoastaan kiittää näitä kutsuvieraitamme näistä hyvin kiinnostavista asioista. Mehän tiedämme, mikä nykyisellään on tekijänoikeuksien tilanne ja varsinkin internetissä tekijänoikeuksien tilanne. Va- paljon ongelmia on, se on päivän selvää. Ja ja ihmiset vain vaihtavat netin kautta musiikkia, teoksia ilman tekijänoikeuksien kunnioittamista ja me emme ihan tarkkaan edes tiedä, missä olemme menossa. Me tiedämme, että täällä parlamentissa on kaksi ruotsalaista edustajaa, jotka erityisesti puhuvat näiden piraattituotteiden puolesta. Minä haluaisin ehkä puhua heidän kanssaan tästä asiasta enemmänkin. En tiedä tosin, ovatko he täällä nyt paikalla paraikaa joka tapauksessa me olemme joutuneet nyt kohtaamaan tämän tilanteen kulttuurituotteiden levittämisen paradoksista, eli kulttuurituotteiden jakamisesta koko suuren yleisön käyttöön, mutta kuitenkin tekijöitä suojaten. Tässä täytyisi jollain tavalla tarjota korvauksia tekijöille – kulttuurituotteiden laajasta, eh, näin laajasta levittämisestä. Ja sitten jos ajattelemme esimerkiksi 50 eh, vuoden määräaikaa, joka on tekijänoikeuksissa esimerkiksi kirjojen osalta monissa valtioissa olemassa, ja minkäänlaista korvausta ei sitten enää tämän jälkeen saa, ja varsinkaan sitten, jos tuo teos on siirretty internettiin, silloin siitä ei saa mitään korvauksia, jos sitä sieltä lukee. Herra Boris puolesta. Jeżeli można, dziękuję za te interesujące treści. Oczywiście... E, Kiitän näistä mielenkiintoisista esityksistä. Totta kai e, tämä teollisen vallankumouksen jälkeen tuli tällainen digitaalinen vallankumous, jossa tuli tietenkin paljon lisää sisältöä mukaan. Siinä on omia riskejäkin ja erinäisiä näkökohtia. Te itse sanoitte, että on monopolin riski, on se riski, että internetistä tulee globaali markkina-alue. Ja luulen, että julkiset mediat ovat tässä hyvin tärkeätä, sitä, tärkeässä asemassa. Sitä ei saa unohtaa. Uskon, että Eurooppa voisi jollakin tavalla kehittää tätä siten esimerkiksi yleisradion television tasolla. Internet ei tunne rajoja ja suurin internetin plussa on tämä vapaus ja innovaatio. Kaikki innovatiiviset järjestelmät kehittyvät niin dynaamisesti, koska ne ovat rajattomia. Ei ole olemassa mitään rajauksia, jotka aikaisemmin estivät kehitystä, niin kuin rajoja ja fiskaalisia kysymyksiä meidän täytyy löytää tasapaino niin, että, että internet ei monopolimaisesti haittaa markkinoita, mutta Bernin yleissopimus tukee tekijänoikeuksia, on tehnyt jo sata vuotta sen, sitä, ja se, mistä täällä on puhuttu tänään, osoittaa, että ei ole olemassa mitään optimaalista tasapainoa, mallia olemassa. Ei ole olemassa tasapainoa tekijänoikeuksien suojaamisen ja taas toisaalta internetikäyttäjien vapauden välillä. Ajattelenpä esimerkiksi ö, musiikin jakamista tai uimarointia tai tämän tyyppisiä järjestelmiä. Meidän täytyy saada sellainen järjestelmä, jossa tekijänoikeudet, tekijänoikeuksia suojataan ja jossa tekijät saavat maksun omasta sisällöstään ja samanaikaisesti internetin käyttäjien täytyy voida tietää, että he eivät saa polkea näitä tekijänoikeuksia. Meidän, tarvitsemme, meidän täytyy hyväksy, löytää sellainen järjestelmä, joka on molempien hyväksyttävissä. Totta kai kaikki äh, käyttäjät haluaisivat internetissä kaiken ilmaiseksi, mutta meidän täytyy kehittää tällainen järjestelmä, ja silloin kaikki syntyy aset, äh, ja ikään kuin julkisen paineen alaiseksi silloin, kun puhutaan maksuttomista palveluista. Kiitoksia. Nyt meidän täytyy jättää jättää tämä aihe, nämä aiheet ovat esillä myös teollisuus- ja tutkimusvaliokunnassa, myös oikeudessa-asiainvaliokunnassa ja meillä on kysymys kuitenkin, nyt oli kuitenkin, kuitenkin kysymys internetistä kulttuurien välisen kymmenyksen apotusvälineinä, eikä mennä nyt tässä nyt te- tekijänoikeusasioihin, jotka ovat kaikki ylipäätään meidän edessämme tällä vaalikaudella. Me tulemme keskustelemaan niistä vielä moneen otteeseen. Pyytäisin nyt vielä kumpaakin eh, eh, esitelmöitsijää vielä kommentoimaan varmasti näitä kysymyksiä ja Rova Viideman aloittaa. Kiitoksia. Minä kyllä mielelläni eh, sanoisin tästä open accessista, tästä vapaasta pääsystä, josta täällä oli puhe. Tämä periaate ei ole konfliktissa nykyisen tekijänoikeusjärjestelmän kanssa, vaan se on mahdollisuus. Ja me olemme vakuuttuneita siitä, että ne, nämä syntyneet oikeudet, jotka liittyvät tuotettuun sisältöön, joka on tehty julkisella rahalla, ne ovat myös julkis- yleisesti saatavilla, <clears throat> tai pitää olla yleisesti saatavilla. Tämä ei ole millään tavalla ristiriidassa tekijänoikeuden kanssa, mutta tämä on sellainen asia, joka on tärkeä koska tässä myös vastataan siihen kysymykseen, että onko tiettyjä sisältöjä, jotka, joita ei pitäisi voida hyödyntää siten, että, että on ikään kuin tällainen ovivartio, joka, jotka olisivat käytettävissä vain maksua vastaan – siis yleinen, yleis, yleinen saatavuus pitäisi olla olemassa silloin, kun no, se on julkisesti maksettu. Totta kai kustannukset täytyy hoitaa. Kust, on selvää, että silloin, kun puhutaan julkisilla varoilla edistetystä tuotannosta, niin, niin siinä pitää olla luoda avoin pääsy kaikille. Se ei ole missään ristiriidassa Nykyisin oike- äh, tekijänoikeussäädöstön kanssa. Tämä liittyy siihen asiaan, jossa, joka täällä tuli esille yhdessä puheenvuorossa, nimittäin mikä on yleisradiotoiminnan rooli. Tässä tietenkin äh, TV maksun maksaja maksaa näistä, palve- näistä sisällöistä – ja tämän UNESCO on tuostakin sanonut, että tämähän on, tukeutuu UNESCOn yleissopimukseen kulttuurin monimuotoisuudesta. Internet on myös tärkeä väline tässä julkisesti tuotetusta sisällöistä, että se on kaikkien käytettävissä ilman lisämaksua, että se on kaikkien käytettävissä. Tämäkin on tärkeä osa politiikkaa siinä yhteydessä, että näiden liikemallien kanssa, jotka eivät ole poissuljettuja tietenkään, eikä kukaan niitä halua sulkea pois. Me haluamme kuitenkin varmistaa, että tietyt kulttu- arvokkaat kulttuurisisällöt, jotka liittyvät koulutukseen, että ne ovat kaikkien käytettävissä. Nämä ovat tavallaan toisiaan täydentäviä politiikan sektoreita, ja tietenkin tämä kuuluu tälle valiokunnalle. Ja ehkäpä vielä digitaalisen kirjaston lisäksi ja Euroopan lisäksi voidaan kysyä, että mitä mikä, mikä on EUn politiikan konsepti suhteessa julkisella sektorilla tuotettujen äh, siis sisältöjen maksettavuuteen, jotka eivät liity pelkästään digitaalisen agendaan ja sen kaupallisiin hyödyntämisiin. Vielä kernaasti vastaisin tähän kysymykseen, onko kaikki selvää. Toivottavasti tämä pysyy plussan puolella. Me olemme jo 15-20 vuoden ajan kokeneet valtavaa kehitystä internetissä. Minusta on tehtyä selväksi, että tällä hetkellä on myös sellainen tendenssi, jota on ennakoitu, että, joka on myös materialisoitumassa nimittäin se, että näiden niin sanottujen näiden, tämän verkkotalouden myötä, taloudellisten talouden myötä, niin nämä elektroniset verkot, eli Economic on Scale and Scope, ovat suuria toimijoita. Mainitsin täällä Apple, Applen, ja ne tulevat entisestään suurenemaan. Ja se tietenkin nostaisiin kysymyksen ei pelkästään liikemallien kannalta, tai liiketoimintamallien kannalta ja markkinoiden hallinnan kannalta, vaan myös siltä kannalta, että ne mahdollisesti puuttuvat jopa lehdistöjen ja mielipiteenvapauteen, jos jo etukäteen sanotaan, että mitä sisältöä saa olla. Ja eh, tätähän Apple sanoo, että, me, että, että tiettyjä sisällöllisiä standardeja käytetään. Ja vaan vain sellaiset eh, tuotteet pääsevät Applen eh, sivuille. Tämä on osa, joka kuuluu, tämä on uusi ilmiö, joka liittyy lehdistö- ja mielipiteenvapauteen. Tätä täytyy tarkastella ja seurata ja tässäkin täytyy miettiä sitä, että mitä vastauksia Euroopalla on tähän, ja jatkaisinkin siitä, mitä Monsieur Professor Jaroni sanoi, että todellakin Euroopassa meillä on esikuvafunktio, meillä on useita politiikan sarkoja, jotka jo ovat osoittaneet, miten tulevaisuudessa jatketaan. Me emme, meidän ei tarvitse keksiä maailmaa uudelleen, vaan meillä on oma käsitys kulttuurin palveluista ja kulttuurin monimuotoisuudesta tietoon yhteiskunnan kannalta. Ja se voi olla, se on, voi olla esikuva ja malli muulle maailmalle. Kiitos. Kiitoksia, Monsieur Jonani. Comme vous, Madame la Présidente, je pense qu'il serait... Niin, puheenjohtaja tässä tekijänoikeuksista ei kannata lähteä käymään oikeudellista keskustelua ja kulttuurisesta ja poliittisesta näkökulmasta katsottuna teidän valiokuntanne voi toki toimia ja historian e, tutkijana olen hämmästynyt ja, ja järkyttynyt tästä e, nykypäivän keskustelussa, joka vastaa viime vuosisadan tyyppistä keskustelua Ranskassa ja Euroopassakin on ikään kuin kaksi koulukuntaa eroa olemassa juu, ja täytyy pyrkiä löytämään tasapaino, josta täällä äskenkin puhuttiin. Eli koskaan ei luoda ikään kuin mitään uutta kuin sen pohjalta, mitä on jo olemassa, eli tekijänoikeuksia ei tarvita, ja sen takia voidaan kaikki, toimi, kaikki tarjota maksutta. Ja tämä on sitten pikemminkin tällainen liberaali lähestymistapa, että täytyy aina pystyä säästämään tätä, säilyttämään tätä, näitä tekijänoikeuksia ja luomisvoimaa ja sitten sen pohjalta taas päästään tekijänoikeuksiin ja tekijänoikeuksien rajaamisen tiettyyn aikamäärään, eikä loputtomiksi ajoiksi. On hyvin kiinnostavaa muistaa se, että tekijänoikeuksia ei voida kunnioittaa, jos jonkinlaista lakia ei ole olemassa, jota, joka sitten olisi mm, käytännössä testattu ja tuomioistuinkin on joutunut sitten käymään tätä lakia läpi, koska lakia on ollut hyvin hankala noudattaa. Ja nyt on päästy sitten tällaiseen yleiseen Bernin yleissopimukseen, jonka poh- vuodelta 1986, jonka pohjalta on päästy tähän suuntaan tekijänoikeuslainsäädännössä. Ja näin siis tekijänoikeus, jos tekijä, tekijän pitäisi siis pystyä elämään näistä tästä luomisensa tuloksista, luomistyönsä tuloksista, muuten hän ei voi elää, eli hän on ole sitten hyvinkin rikas, eh, tai sitten jos jotkut mesenaatit ja valtiot häntää sattumalta tukevat. Eli on syytä paljonkin pohtia juuri tätä tekijänoikeusasiaa internetin yhteydessä erityisesti, eikä meidän täytyy nyt tässä menettää rohkeuttamme ja vain lannistua. Kyllähän me voimme muistaa, että voisi olla tällaisia mikromaksuja, joiden pohjalta voidaan maksaa per teos E, totta kai tässä on petos, sen mahdollisuus aina olemassa, mutta onko laki, lakia sitten ylipäätään syytä jättää tekemättä, jos vain pelätään, että sitä pystyy kiertämään. Eli meidän täytyy pikkuhiljaa nyt edetä siihen pisteeseen asti, että sheriffi voisi toimia tehokkaasti näissä tekijänoikeuskysymyksissä myös. Tämä on totta kaikkien tekijöiden ja kaikkien käyttäjien kannalta erityisesti ja varsinkin, jos ajattelemme sitten juuri niitä välittäjiä, jotka paremmin, jotka välittävät tätä kulttuuritietoa ja jotka myös sitten voivat välittää tätä kulttuuriperintöä aina eteenpäin. Erityisesti olen tässä nyt miettimässä toimittajia ja ja opettajia. Tämä on hyvin tärkeä mä, henkilöjoukko tässä, tässä ryhmässä. Ja, ja varsinkin sitten yliopistossa tietysti täytyy pystyä käyttämään näitä uusia, ja kaikkialla täytyy pystyä käyttämään näitä uusia luomistyön tuloksia, ja, mutta sitä varten me tarvitsemme, kuten mainittu, on näitä tekijänoikeuksia. Ja sitten tähän lopuksi, hyvät kollegat, meidän täytyy radio, radio radiota kuullessamme muistaa, että, että nuo että onnellinen on jokin, joka voi virrata uomassaan kohti tavoitteitaan. Ja näin, tätä, tätä meidän täytyy, tämä meidän täytyy pitää mielessämme miettiessämme näitä kulttuurikysymyksiä. So, jetzt gebe ich der Kommission das... No niin, sitten komissio. Vain kaksi minuuttia. Herra, herra Zaketti. Due minuutti. Kaksi minuuttia. Uh, thank you. Thank you for this, uh... Kiitos tästä äärimmäisen mielenkiintoista keskustelusta. Aamupäivällä mainittiin, että on olemassa uhkia, vaaroja ja mahdollisuuksia – sen suhteen, miten uusia teknologioita ja tekniikoita käytetään. Komissio katsoo, että näiden uhkien minimointi ja potentiaalin maksimointi riippuu pitkälti luku- ja eh, kirjoitustaidosta, medialukutaidosta. Muutama sananen vielä komission toimista tällä politiikan sektorilla. Se oikeastaan täydentää niitä aiheita, joita tänään täällä olemme jo kuulleet. Ensinnäkin komissiolla äh, viisi vuotta sitten, kun ryhdyimme tutkimaan tätä politiikan sektoria, haasteena oli se, että saisimme aikaiseksi yhteisen määritelmän. Tässä meillä oli apuna asiantuntijaryhmä ja teimme yhteisen eurooppalaisen määritelmän medialukutaidosta. Se pohjaa kolmeen pääkykyyn. Ensinnäkin kyky käyttää ja saada käyttöön mediaa. Toiseksi kyky kriittisesti arvioida median tarjoamaa sisältöä. Ja kolmas äärimmäisen tärkeä tekijä nykyään on se, että on kyky viestiä luovalla tavalla ja olla vuorovaikutuksessa luovalla tavalla media-aiheista. Tämä medialukutaito pätee kaikkiin eri tiedotusvälineisiin, radioon, televisioon, internettiin, painettuihin median muotoihin ja niin edelleen. Me katsomme, että tällä hetkellä medialukutaito on erittäin tärkeä tekijä kan, äh, aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Medialukutaidolla on ollut keskeinen rooli sen suhteen, miten eurooppalaista kulttuuriidentiteettiä välitetään. Medialukutaitoiset ihmiset voivat tehdä äh, parempia valintoja. Heillä on paremmat tiedolliset kyvyt tehdä järkeviä valintoja. Kansalaiset näin ollen ovat myös vapaampia, koska heillä on käytössään välineet valintojensa tueksi. Ja näin he voivat paremmin arvioida heidän valintojansa vaikutuksia. Tämä on äärimmäisen tärkeää eurooppalaisen kulttuurin näkökulmasta. Kiitos. No. Uh, Kiitoksia. Sitten pyydän Rob Peresiä puhumaan seuraavaksi. Eh, gracias, señora presidente. Quiero agradecer a esta comisión. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää valiokuntaa tämän kuulemisen järjestämisestä. Haluaisin mainita digitaalisen agendan, joka hyväksyttiin komissiossa 19 äh, toukokuuta tämä digitaalinen agenda kattaa erilaisia toimia ja keskeisiä tavoitteita. Yksi näistä tavoitteista liittyy siihen, mitä äskeinen kollegani jo ehti mainita. Ja kyse on juuri digitaalisen lukutaidon ja mm, yhteenkuuluvaisuuden Mm, ja kohesion mukaan ottamisesta. Kyse on kansallisesta politiikasta koulutuksen uudistamiseksi ja opetuksen uudistamiseksi. Ja toinen asiakohta on tässä Euroopan digitaalisessa agendassa mukana puhuu siitä, että yhteiskunta pystyisi parhaimmalla mahdollisella tavalla hyötymään te- informaatioteknologiasta ja viestintäteknologiasta. Ja tähän erityisesti liittyy tuo Euroopan hankkeen kehittäminen. Kiitoksia. Sitten vielä neu- äh, Espanjan hallitukselle äh, Gonzales Becker, neuvoston puheenjohtajalla. Kaksi, kahdeksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset äh, hyvät naiset ja herrat, hyvät professorit, tohtorit ja muut. On mukava, kun pääsen tähän kulttuurivaliokuntaan uudelleen puhumaan Espanjan puheenjohtajakauden puolista, puolesta. Aika vähän aikaa nyt on enää minun puheenvuoroilleni, mutta kaikki unionin toimielimet pitävät näistä, näitä asioita hyvin merkittävinä, joista täällä on puhuttu, ja parlamentti on erityisesti nyt keskittynyt tähän internetin hallintaan, jossa puhutaan myös juuri näiden eri aineistojen säilyttämisestä. Neuvoston puolesta huomauttaisin, että nämä asiat, joista täällä on puhuttu, ovat olleet neuvostossa käsitteillä jo jo pitkään, muistaakseni Tsekin puheenjohtajakauden aikana viime vuoden aikana, eli reilu vuosi sitten, tokkuussa 2009, e, varsinkin e, sai hyväksyttyä, hyväksytettyä asiakirjan euro, eurooppalaisen digitaalisen opetusmenetelmän käyttämisestä vuonna, vuodesta 2010 lähtien ja sen kehittämisen siitä eteenpäin ja sitten myös innovaation ja luomisvoiman kehittämisestä ja myös tekijänoikeuskysymyksistä. Että, eli näistä asioista on puhuttu jo pitkään ja lisäksi puhutaan myös näistä kielikysymyksistä e, opetuksen piirissä ja uusien teknologioiden käytöstä opetuksessa. Ja tämä kaikki liittyy myös tuohon strategian 2020. Eli tässä koko strategian pohjalta Espanjan puheenjohtajakauden aikana on nyt päätelmät laadittu e, ja niissä sitten on mukana nämä kaikki täällä mainitut kysymykset kysymykset suurilta osin. Ja ja viime toukokuussa nämä päätelmät on ensimmäistä kertaa julkaistu ja kaikki liittyy juuri tähän opetuspuoleen samoin kuin korkeakoulutuksen kansainvälistymiseen ja äh, sitten luovan teollisuuden piirin työntekijöiden erinäisiin taloudellisiin etuuksiin samoin kuin kielikysymyksiin näissä viestintäteknologian kysymyksissä. Lopuksi haluaisin vielä huomauttaa, että äh, tämä, tämä valio valiokunnan kokous iltapäivän aikana e, Espanjan tulosten esittelyssä varmasti ja opetusministerien tänne saapuminen e, keskittyy nimenomaan juuri tähän digitaaliseen puoleen, samoin kuin kielikysymyksiin. Ihan lopuksi kaksi sanaa siitä. Kiitän, huom- kiitän tietysti belgialaisia, jotka kohta ottavat puheenjohtajakauden haltuunsa ja Belgian aikana erityisesti näistä kouluasioista ryhdytään puhumaan ja varsinkin tästä digitaalisesta puolesta. Kiitoksia. Sitten lopuksi Espanjan kulttuuriministerin edustaja, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Ja hyvää päivää kaikille ja ihan lyhykäisesti vain täsmentäisin sitä, mitä äsken jo kuulimme sanottavan ja varsinkin sitten neuvoston toimista, jotka liittyvät kovastikin kulttuuriin, samoin kuin audiovisuaaliseen puoleen. E, minä haluaisin huomauttaa, että neuvoston yhteisymmärrys on täysin samaa teidän työnne kan, työnne kannalla, siis neuvostossa ollaan, ja y, nämä haastat, haasteethan ovat yhteisiä meille kaikille, ja me nimenomaan haluamme nyt viedä eteenpäin näitä uusia erilaisia hankkeita, joista on puhuttu jo tässä, täällä mm, äh, tässä äskeisessä puheenvuorossa. Ja meidän täytyy erityisesti miettiä sitä Euroopeana hankkeen loppuun saattamista. Meillä on tietyt päätös, päätöslauselmat 10. Päivä, 10. päivää toukokuuta jossa erityisesti korostetaan sitä, että tämä Euroopeana hankkeen loppuun saattaminen vaatii sen miettimistä, minkälaiset, minkä, mitkä ovat ne ydinkohdat ja ydinhyödyt, joita tästä hankkeesta voitaisiin saada. Ja yksi oleellisimmista puolista on juuri se, että me voisimme sitten digitaalista eh, sisältöä rikastuttaa tällä eh, Euroopan hankkeella ja kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi siis eh, omissa politi- kulttuuripolitiikoissaan nimenomaan kiinnittää huomiota tähän ja näiden teosten jaettavaksi saatavuuteen ja, ja, ja sitten myös kaikissa politiikoissa pyrkiä elävöittämään Euroopan hankkeetta ja sen levittää siitä tietoa. Ja näin olemme sitten tietysti samaa mieltä kuin täälläkin, eli internetin kautta voidaan mm, yhteen, vuorovaikutusta lisätä kovastikin, ja se on juuri tuon Euroopan hankkeen päätavoite. Ja tietysti me haluamme pitää yllä kielten monimuotoisuutta tämän hankkeen kautta myös, ja lisätä tietoa tästä hankkeesta, jotta sitä voitaisiin käyttää välineenä myös muiden kulttuurihankkeiden edistämiseksi sitten tulevaisuudessa. Ja myös voimme tämän Euroopan hankkeen avulla tukea koulutusta tietenkin. Ja eli kiitoksia. Nyt tämä varmaankin riitti tällä erää. Kiitoksia. Tämä kuulemistilaisuus päättyy tähän. Haluan kiittää kaikilla paikalla olleita asiantuntijoita. Kiitän näystänne. Kiitän siitä, että te lyhyesti ytimekkäästi saatatte esittää tämän asian. Saimme kyllä käsityksen kaikista osioista. Voitte olla varmoja siitä, että että tässä on ihmisiä paikalla, jotka haluavat tukeutua teidän tietämykseenne ja varmasti yritämme tällä vaalikaudella myös olla aktiivisia näissä asioissa silloin, kun on, edellytetään Euroopan tason toimintaa. Emmekä me huviksemme pyytäneet, että neuvostoa paikalla. Neuvosto on tehnyt viisaita päätöksiä, mutta täytäntöönpano on vain heikommalla, heikompaa tai puuttuu tykkänään. Ja siksi toivonkin, että erityisesti Euroopan osa- asiassa, tai niin kuin sanoin, niin kuin sanoit, että neuvosto yrittää panna näitä päätöksiä täytäntöön, joista on puhuttu yhteisessä keskustelussa tämä, tässä on kysymys meidän kansalaisistamme ja lapsistamme ja lapsenlapsistamme. Vielä kerran suuret kiitokset, koska on yksin puheenjohtajana täällä. En voi teitä, teitä kämmentää noin lopuksi, mutta toivotan teille mukavaa kotimatkaa ja me jatkamme täällä sitten valiokunnan kokousta. Sitten on vuorossa kohta seitsemän esityslistalla julkisen palvelun aikakaudella kaksi tahoisen järjestelmän tulevaisuus. Esittelijä on Ivo Belet. Me olemme puhuneet tästä useaan otteeseen.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 ja tämän kaksitahoisen järjestelmän tulevaisuudesta erityisesti. Tähän kuuluu hyvinkin paljon erinäisiä eri osapuolia ja eritoten tahtoisin nyt keskittyä yhteisöjen mahdollisuuksiin tällä alalla ja erityisesti tässä nyt mietin sitä, mitä esimerkiksi voidaan tehdä, mitä, mitä tästä tekstistä puuttuu. Täältä puuttuu hyvinkin monet kysymykset ja erityisesti sitä, miten julkinen valta voi toimia tämän, tämän järjestelmän edistämiseksi. Ja me olemme saaneet hyvinkin paljon erinäisiä kommentteja monilta monilta tahoilta, lehdistöltä, ja tiedotusvälineiltä. Ja me olemme hyvin tarkasti lukeneet ja käyneet läpi tätä, näitä kaikkia reaktioita. Tämä, tätä on siis muokattu, tätä tekstiä näiden yhteyden, tämän yhdenpidon pohjalta, ja me olemme sitten saaneet pikkuhiljaa näitä uusia ehdotuksia tähän tekstiin. Ja toiseksi sitten puuttuisin tähän tasapainon etsimis etsimiseen. Jotkut jäsenvaltiot ja joissa jäsenvaltioissa julkinen hallinto näissä asioissa toimii varsinkin hyvin ja niiden kantakin on sitten aika vahva. Ja tämä, ja näin siis julkisen vallan toiminta nähdään ikään kuin hyvänä asiana, mutta tämä ei välttämättä ole aivan juuri näin kaikissa valtioissa, esimerkiksi e, itäisessä Euroopassa, jossa julkisen val, julkista valtaa pikemminkin e, arvostellaan ja puututaan sen rahoituksen rahoitusvaikeuksiin ja sen puolueettomuuteen ja sen sellaiseen. Eli tässä ollaan ikään kuin selvän e, eksistentiaalisen kriisin partaalla. Eli miten tavalla sitten yhdessä ainoassa tekstissä voi puhua näistä kaikista asioista. Ymmärtänette, ettei se ole missään tapauksessa helppoa. Meidän täytyy miettiä, voimmeko me toimia tässä nyt ikään kuin naming ja shaming periaatteen pohjalta, eli ketä voisimme sitten syyttää silloin, kun asiat eivät toimi oikealla tavalla me tarvitsemme siis alueellisen ja kansallisen tason sijaan myös unionin toimintaa, ja, mutta me haluamme tällaisen rakenteellisen lähestymistavan, jonka me tietysti tiedämme, että tätä ei ole kovinkaan helppo aikaan saada ja meidän täytyy edetä tällaisen eriytetyn periaatteen pohjalta. Sitten kolmanneksi tässä päätöslauselmaesityksessä kiinnittäisin huomiota suhdetta suht, suht, näiden audiovisuaalisen viranomaisten ja audiovisuaalisen kulttuurin ja sitten kirjoitetun lehdistön väliseen suhteeseen esimerkiksi joidenkin mielestä tässä nyt mennään liian pitkälle. Ja sitten toiset taas ovat täysin toista mieltä komission lähestymistavasta. No, miten meidän sitten tulisi vastata näihin kysymyksiin ja haasteisiin ja miten meidän pitäisi pystyä pääsemään yli näiden kynnyskysymysten. No, olen saanut aika konkreettisia kommentteja eri osapuolilta ja siitä mainitsisin muutaman sanan. Eli mainitsisin tästä nyt sitten aivan muutaman osan. Eli tuo numero yhdeksän, sitä on kovastikin vastustettu, koska siinä puhutaan eurooppalaisesta audiovisuaalisesta tarkkailukeskuksesta joka siis valvoisi jäsenvaltioiden sitoumusten vastuuinnokkuutta. No, näitä, sitten tätä on osittain vastustettu. Tämä tarkailukeskus tietenkään ei sinänsä vastusta, tai siis ö, ö, puutu jäsenvaltioiden töihin, vaan tämä työhän, tämä valvonta, standardien valvonta ja sen sellainen tietysti kuuluu jäsenvaltioille, eli tämä tarkkailukeskus ei puutu sinänsä jäsenvaltioiden toimintaan, koska se on varattu jäsenvaltioille tämä varsinainen valvonta. Mm, kyse on siitä, että että sitten tämä tarkkailukeskus valvoo, että kaikkia näitä sääntöjä ja Euroopan neuvoston sääntöjä, jotka jo, Euroopan neuvoston säännöthän kaikki jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet, voitaisiin sitten valvoa yleisesti ottaen ja jäsenvaltiot sitten näin omia, omia itsensä hyväksymiä suosituksia noudattaisivat ja olisivat niistä vastuussa kun kyse on julkisesta, eh, toimin, julkisista radiolähetyksistä ja muista lähetyksistä ja myös sitten julkisesta rahoituksesta. Eli jokainen jäsenvaltio eh, näistä lähetyksistä eh, näissä lähetyksissänsä tietysti toimii aika tavalla itsenäisesti ja tätä täytyy tosiaankin tarkistaa ja miettiä, minkälaiset johtopäätökset me saamme tästä vastuun siirtämisestä. Ja sitten kohta puoliin päätän puheenvuoroni tähän kappaleeseen 12, jossa puhutaan avoimuudesta ja erityisesti lähetys, yksityisten lähetystoiminnan harjoittajien avoimuudesta. Ymmärrän reaktiot erityisesti varsinkin yksityisten lähetys, lähettäjien omistus, omistus hallituksen reaktiot. Tästä asiasta on käyty keskustelua komissiossa ja ehdotettu, että komissio seuraisi ja tukisi edistymistä tässä asiassa, mutta me emme ole pystyneet näitä keinoja vielä kaikkia määrittelemään, koska me olemme tässä nyt hyvinkin liikkuvalla maaperällä menossa. Minä muistuttaisin kuitenkin siitä, että komissio on tällaisia eh, tiedotusvälineindikaattoreja tutkimuksia kehitellyt vuonna 2008 ja me todellakin toivomme komission jatkavan työtä tälle tähän samaan suuntaan. Ja pyydämme komissiota tämän, tätä tutki, näitä tutkimuksia kehittämään, tämän tutkimuksen myös esittelemään ja myös hahmottelemaan toimintasuunnitelman näiden indikaattorien käytöksi mm, tiedotusvälinealalla. Tietysti siinä, siinä sen tavoitteen edistämiseksi, että me voisimme ymmärtää paremmin yksityisen lähetystoiminnan harjoittajien omistuskysymystä. No totta kai minulla olisi huimat määrät muutakin eh, sydämelläni, mutta odotan kommenttejanne. Jakob. Kiitoksia, kollega Kirkhope. Very much indeed, President. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin alkuun kiittää edustaja Velotia kovasta työstä tämän mietinnön tiimoilta. Pitkälti hänen työnsä on ollut kovin myönteistä. Tässähän keskitetään eh, yleisradiotoimintaan, julkiseen palveluun, mutta täytyy toki tunnustaa se, mikä on kaupallisten ja toisaalta yleisradiotoiminnan välinen suhde. Aivan lyhyesti haluaisin viitata ensinnäkin kohtaan 11 ja kohtaan K. Siellä korostetaan niitä ongelmia, joita syntyy tästä kaksi tahoisuudesta. Nämä elämää uhkaavat uhkat Meillähän on nyt olemassa sellainen säätelypuitteisto, joka tarjoaa tai tuo mukanaan samanlaisia ongelmia myös kaupallisille toimijoille kuin yleisradiotoimijoille. Jos meillä on tällainen kaksitahoinen järjestelmä, niin pitää ottaa huomioon myös se, mitä me sanomme kaupallisista toimijoista. Viittasin myös kohtaan kolme. Tässähän on viittaus siitä, että tämä sirpaloituneisuus sinällään olisi kielteistä. Tässä en ole kyllä samaa mieltä. Minusta sirpaloituneisuus on yksi termi, jota voidaan käyttää. Toinen taas sitten on valinnanvapaus ja valinnan runsaus. Esimerkiksi televisiokatselussa Isossa Britanniassa meillä on satelliittitelevisio, ollut käytössä ja se on tuonut mukanaan teknistä innovaatiota ja myös ohjelmainnovaatiota. Uutisia ja urheilua ja myös ohjelmistoa katetaan aika lailla laajasti. Myös internet on tässä mukana. Ja nyt näyttää siltä, että yleisradio toimijat taas sitten kutistavat omaa tarjontaansa ja siellä pyritään sitten kalastelemaan hyvin laajoja yleisöjä tietyin konstein. Tässä on kyllä kyseessä hyvin arkaluontoinen tasapainoharjoitus. Eli täytyisi aina olla mahdollisuus valita toimittaja. Brysselissä on aika ihmeellistä, että tietyissä kunnissa edelleenkin eh, TV-yritykset, eh, kanavan toimittajat eivät voi kilpailla keskenään, on vain yksi vaihtoehto. Ja tämä on kyllä minusta täysin kuluttajien, katselijoiden etujen vastaista ja koko liike-elämän etujen vastaista. Varmaankin me kaikki täällä eri tavoin elämässämme pääsemme sadoille televisiokanaville. Ja on kyllä sanottava, että kenties minä nyt olen vanhakantainen tässä, mutta näillä sadoilla TV-kanavilla monet ohjelmat ovat aivan järkyttäviä. Tämä ei kuitenkaan ole mikään riittävä tekosyy sille, että kavennettaisiin tarjontaa, vaan päinvastoin. Minusta meidän pitäisi pystyä rohkaisemaan ihmisiä myös kaupallisista taustoista, eikä pelkästään julkisia toimijoita, luomaan laadukasta lähetystoimintaa ja pyrkimään tavoittamaan yleisöjä, jotka ovat kyllä olemassa. Tiedän tämän itsestäni. Myös tietyille sellaisille ohjelmille, jotka voisivat olla kaupallisesti menestyksekkäitä, jos niitä kilpailuja kilpailuympäristössä väljettäisiin laajemminkin. Thank you, Mr. Kiitoksia, Kirkhope. Sitten Kami Eivalt. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin lämpimät kiitokset Ivo Veletille. Minusta tämä nykyinen mietintöluonnos on todella hyvä pohja, jolta voimme ponnistaa eteenpäin keskusteluissamme ja jossa on ehkä pari pienempää muuta, muutosta tarvitaan mutta tämä kattaa kutakuinkin kaiken, mitä, mistä on kysymys. Se problematiikka, jota me joudumme käsittelemään, minäkin olen, minunkin on ollut, oltu yhteydessä siitä kysymyksestä, missä määrin tässä mietinnössä sitten puututaan jäsenvaltioiden asioihin. Minä haluaisin, että me emme näin tee. Ehkä siitä pitäisi keskustella, että millä tavalla tätä voitaisiin hieman vahvemmin muotoilla globaalisti tämän tekstin tasolla, niin te, ettei kaikkia arvostella samalla tavalla, mutta siitä huolimatta niistä tunnetuista ongelmista voitaisiin puhua ja myös löytää sitä adekvaatti ratkaisu muotoilussa. Ehkä pieni muutos voisi olla paikallaan kohdassa kuusi, koska minusta me emme tee hyvää itsellemme, jos me ylistämme kovasti komission tiedonantoon. Että varmasti sitä mieltä, että, että tämä yleisradiokomission tiedonanto on sen näköinen kuin se on, mutta tiedän myös, minä en kuulunut tuolloin parlamenttiin, mutta että, ja parlamentilla oli tiettävästi suuria vaikeuksia ensimmäisen version kanssa, sitten tehtiin muutoksia, mutta periaatteellinen kysymys on se, että onko oikein ja järkevää, että komissio tiedonannon välityksellä yrittää sitten luoda ikään kuin lainsäädäntöä Eh, joka on periaatteellinen ongelma ja siksi ehkä pitäisi löytää vähän viilata tätä muotoilua ja tiedonanto ei, se, ei, se tiedonanto ei voida panna täytäntöön, se antaa vain puitteet sille, että, että tästä voidaan pitää kiinni, mutta ei tämä ole sitova jäsenvaiden kannalta. Siksi pitäisi ehkä miettiä tätä muotoilua muilta osin. Uskon, että tämä on hyvä pohja takia, vaan tässä yhdessä kohdassa täytyy katsoa, millä tavalla löydetään järkevä tasapaino sen suhteen, mikä tulee, mitä tulee alirahoitukseen tai sitten siihen ongelmaan, että, että on jäsenvaltioita, jossa yritetään oikein ikään kuin ajaa alas tämä poliittisesti välineellistää yle, yleisradiotoiminta. Kiitoksia. Minäkin sanoisin heille, Beletille, että kohta kuusi. En nyt sitten oikein pidä, mutta tuota, sitten tästä artiklasta puuttuu myös tämä TV-direktiivissä esiin tullut se, asia, että, että yleiset, tämä julkiset yleisradiotoimijat, niiden pitää olla, olla kaikilla yleisillä foorumeilla. Aikaisemmin näin ei ole ollut asianlaita. Sen pitäisi saada mukaan tähän kohtaan kuusi. Tulen tekemään asiasta tarkistuksen. Sama koskee Eh, johdantoson kappaletta M. Minusta minä tuen kyllä sitä, mitä sanoit tästä seurantakeskuksesta, että se tekee hyvää, tekee hyvää työtä. En, se tekee todellakin runsaasti hyvää työtä tällä sektorilla, mutta ehkä tämä voitaisiin muotoille hieman ystävällisemmin. Tässä sanotaan, että, että tässä on vähän liian äh, rankka muotoilu. Minusta olisi, äh, olisi haettava parempaa muotoilua ja sitten, että antaa riittävästi julkista rahoitusta voidakseen hoitaa korkeatasoiseen tähän liittyvää tehtävän niin poispäin. Meillä on sitten molemmat ajatukset sisällä ja olemme hieman kohteliaampia. kohteliaampia. Nyt meillä on vielä herra Boris Jelokakaus. Dwie kwestie. E, dziękuję bardzo panu, panu Iwo za... Kiitos puheenjohtaja. Paljon kiitoksia herra Beletille siitä, että hän on vaalinut julkisten, julkisen median objektiivisuutta keskeitä Euroopassa. Meillä on toisenlaisia kokemuksia tässä katsannossa tästä seurantakeskuksen valvonnasta Strasbourgissa. No, seuranta kuuluu tietenkin julkisen median rahoitukseen. Se on hyvin tärkeä. Se on oikeastaan meidän tehtävämme Euroopankin tasolla. Voitaisinko tämä seurantakeskus, voisiko se käsitellä myös sitä, että ovatko, olivatko, olivatko julkiset mediat objektiivisia vai eivät. Puolassa tai muuallakin on esimerkkejä siitä, että mediaa on ollut poliittisen puolueen vallassa ja tämä näkyy 8 prosenttisesti kielteisenä. Tämä tarkoittaa sitä, että julkinen media ei ollut objektiivista. Ehkä muissakin maissa on ollut näin. Ehkä tämä seurantakeskus voisi myös käsitellä tätä asiaa. Toinen kysymys on kyse tässä herran Veletin mietinnöstä edelleenkin. Ja uskon, että julkiset, julkisen median velvollisuus on kertoa, raportoida Euroopasta ja, ja myös muist, esitellä sitä ohjelmaa, joka on tuotettu 2 prosenttisesti Euroopassa. Nyt Euro, eurooppalainen, Euroopan elokuvainstituutti on yksi tekijä. Tällä hetkellä komissio on, on laatimassa jäsenvaltioiden kanssa pöytäkirjaa, josta käy ilmi, että Euroopan tason tuotanto ei ole, sillä ei tarvitse olla 50 prosenttia Euroopan, eurooppalaista pääomaa, vaan ainoastaan 35 prosenttia. Nyt Kiinassa ja monessa muuallakin, monessa, monessa muussakin maassa tämä aukko voidaan täyttää. Ja, ja nyt tämä on sellainen, että Euroopassa tuotetaan ohjelmia, jotka, joka on rahoitettu vain 35 prosenttisesti eurooppalaisella pääomalla. Tämä tarkoittaa sitä, että e-, elokuvatuotanto voi todellakin tapahtua Euroopan ulkopuolella. Tämä on minusta suuri riski ja tärkeä signaali. Sitä täytyy painottaa tässä mietinnössä. Ainakin minulla on lisätieto asiasta. Täällä on viisi puheenvuoropyyntöä vielä. Mä pyydän todellakin kaikkia puhumaan vain minuutin. Eikä tarvitse kaikkia kertoa Aatamista Eivasta lähtien, vaan, vaan, vaan pelkästään sitä, mistä, mikä voi olla täydennystä tähän. Rova Schaakke. Thank you, Chair, and, uh... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää hänen rakentavasta prosessissa, prosessistaan tässä meille monille tärkeässä aiheessa. Itsenäinen media, pluralinen media on demokratian peruspilari. Tämä on äärimmäisen tärkeää myös siinä valossa, mitä Kirkhope sanoi. Mutta joka tapauksessa valinnanvapauden pitäisi kuulua kansalaisille, ei hallitukselle tai epäreilulle kilpailulle tunnustettiin, että jäsenvaltiot käsittelevät asiaa eri tavoin, mutta olin huolissani siitä, miten standardeja voidaan täytäntöön panna. Mietinnössä tunnustetaan kohdassa kahdeksan, että perinteisiä rajoja ei voida kunnioittaa online yhteiskunnassa, tämä on aivan totta, mutta kuitenkin pitäisi olla jonkinlaisia eurooppalaisia standardeja. Toki tämä on herkkeluntainen aihe, mutta miten me voimme toimia uskottavasti tässä maailmassa, kun jos me, meillä ei ole edes mitään vähimmäisstandardeja olemassa julkiselle medialle. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Tässä jopa ollaan filosofisen pohdinnan rajamailla, johon nyt en haluaisi lähteä, mutta jos ajatellaan yleisradiotoiminnan kehittymistä, niin toki sitäkin täytyy toteuttaa eri, eri foorumeilla. Olisi mielenkiintoista tutkia, miten innovointia saadaan rohkaistuksi, myös niin, että kaupalliset toimijat voisivat olla mukana tässä innovointitoiminnassa. Haluaisin, että avoimia standardeja pohditaan online verkostoympäristöissä ja alustoilla. Ja haluaisin, että paneuduttaisiin enemmän alkuperäissisällön käsitteeseen sen suhteen, miten, jul, miten yleisradiotoimijat käsittelevät sitä, ei pelkästään niin, että se olisi täydentävää, että saavutettaisiin suuret yleisöt. Kiitoksia, herra Lökegaard, minuutti. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Oikeastaan vain seurantaa, jatkokeskustelua ja kohtaan 12. Mehän puhuimme jo tästä aiheesta muiden mietintöjen yhteydessä eilen. Minulla olisi oikeastaan kysymys esittelijälle. Hän puhuu siitä, että seurataan sitä, miten sitoumukset toteutuvat. Pidetäänkö niistä kiinni? Eli mitä tarkoittaa tämä seuranta? Olisi hyvä, jos määriteltäisiin hyvin täsmällisesti, mitä tämä oikein tarkoittaa, minkälaisia mittatikkoja tässä käytetään. Tästä hieman lisäselkeytystä. Kiitos. Kiitoksia Rova Fehajen. Minuutti. Ich möchte zunächst mal auch, äh... Ensinnäkin minäkin kiittäisin esittelijä tästä varsin tasapainoisesta mietinnöstä ja Rova Pakkia äh, tästä hänen tekemästään ehdotuksesta, joka menee oikeaan suuntaan. Juuri tämä asia, josta Karkin puhui, niin tämä, tämä, äh, tämä seurantakeskus, mitä on tarkoitus seurata tai tarkkailla. Äh, toisin kuin herra Boris sanoi, ei voi olla kysymys sisällöstä, Minusta on hyvin tärkeää tehdä selväksi, että tässä ei ole kysymys siitä, että valvotaan jotakin, onko joku objektiivinen raportoinnissa vai ei, vaan on kysymys siitä, että median monimuotoisuus ja mahdollisuus saada erilaisia e, e, e, asioita eri tavoilla näkyviin on kysymys siitä, että onko Yleisradio raportoimassa objektiivista vai ei. Se, se ei kuulu, taas, se kuulu kansallisen medialainsäädännön piiriin. Ja sitä täytyy selvittää siellä eikä se ole niinkään kysymys siitä, miten täällä Euroopan tasolla määrätään objektiivisuudesta tai puuttuvasta objektiivisuudesta. Se ei kuulu millekään seurantakeskukselle. Kiitoksia. Kama evät. No niin, jatkan suoraan tästä. Olen kiitollinen siitä, että täällä vielä selvitettiin vielä, että miten tämä tar- mitä kappale tarkoittaa. Ei ole kysymys siitä, että, että yleisradioyhtiön sisältöä tar- seurattaisiin, vaan katsotaan, että, miten, että noudattavatko vesivaltiot velvollisuuksia yleisradiotoiminnan osalta. tämän tavoite olla tehtävämme. Kaikki, mikä menee sisällönvalvonnan suuntaan, sitä minä, sen minä hylkään. Yksi syy siitä, minkä takia meidän vastusti Lekkakaadin mietintö eilen, koska tämä menee juuri siihen suuntaan, että, että vaarana on sisällönvalvonta. Siinä mielessä uskon, että, että mutta jos Bellet vielä selventää asiaa, niin, niin tämä olisi hyvä. hyvä. Lopaksi herra Stojanev, minuutti yksi sellainen. Ja danke sehr, Frau Präsidentin. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Аз мисля, че доклада на Иво Белет е много добър и го поздравявам. А, бих искал... Uskon, että Beletin mietintö on oikein, oikein hyvä. Haluan onnitella häntä hänen tekemästä työstä. Jäljellä olevien päivien aikana, kun loppuun mennessä, haluaisin, että voisimme keskittyä tasa-arvoon yksityisen ja julkisen tahon toimijoiden välillä. Tämä on erittäin tärkeää demokratian ja pluralismin näkökulmasta. Tästä on olemassa ihan todisteitakin. Haluaisin mainita sen seikan, että vuonna 2009 pari sataa yksityistä televisiokanavaa ajautui konkurssiin. Tämä tarkoittaa sitä, että noin 2000 nuorta toimittajaa on joutunut irtisanotuiksi. Tätäkin täytyy pohtia. Kiitoksia. Tämä keskustelu on loppu. Ivo, ajohan meillä vielä komissiokin täällä. Joli, mutta vain minuutti, olkaa hyvä. Joli. Oletteko te täällä? Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja. Anteeksi vain. Le projet de rapport nous semble équilibré. Meidän mielestämme tämä teksti, päätöslausemasitysteksti vaikuttaa tasapainoiselta ja se tukee tätä monimuotoisuutta sekä kaupallisten että julkisen puolen tuottajien yhteistä työtä, mahdollisuutta tehdä työtä yhdessä. Täällä sanotaan, että julkisella puolella on oma roolinsa myös nettilähetyksissä. Ja tämä on, tässä on puhuttu 2008-2009 vielä korjattu sitä. Ja sitten täällä puhutaan tällaisten yksiköiden ja palvelujen rahoituksesta ja jäsenvaltioiden mm, avuista, avusta, koska kyse on jäsenvaltion palvelusta ja tässä tarvitaan tietysti julkisen lähety, lähettäjän tarkkaa määritelmää. Se, mihin komissio suhtautuu eh, epäilevästi, siitähän puhuttiin jo ensimmäisen päivän kesäkuuta kokouksessa, eli tämä komission valtuutus, jonka se aikoo antaa Euroopan biodiversiaalisen tarkkailukeskuksen tehtäväksi ja Euroopan neuvoston säännösten ja suositusten toteuttamisen varmistamiseksi ja valvottavan luomiseksi. Euroopan unionillahan ei ole tähän valtuutusta sinänsä tuon protokollan 2029 ja Amsterdamin pöytäkirjan mukaisesti se on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artikla. Ja toisaalta sitten nämä standardit, joita täytyy noudattaa ja valvoa, ne kuuluvat Euroopan neuvoston työn piiriin, eivätkä Euroopan unionin työn piiriin. Ja sitten vielä käytännön näkemys, näkemys. komissio ei voisi antaa tällaista valtuutusta tarkkailukeskukselle ilman jäsenvaltioiden myöntymystä, eli jäsenval- Euroopan neuvoston valtioiden eh, myöntymystä ja myös Euroopan unionin valtioiden myöntymystä. Tästä kohdasta 12 me olemme esittäneet siihenkin varaumia niistä samoista syistä, jotka ensimmäinen kesäkuuta on esitetty ja jotka Belet jo otti esille, joten siitä ei muuta sanottavaa. Kiitos. Joo. Me... Sitten Litsa. Äh, Ivo, du hast das Wort. Ivo, ole hyvä, lyhyesti. Olen lyhyt sanainen puheenjohtaja. Aivan lyhyesti reagoisin. Puuttuisin siihen, mitä herra Kirkhope, Rova Sharke ja herra Stojanov sanoivat. Nyt tietenkin tämä löytää oikea tasapaino. Ja myös tämä yksityinen radiotuotanto on tärkeä Muuten tällaista duaalijärjestelmää ei olisikaan. Rasto Janov otti tärkeän asian. Hän puhui tästä tarke, vaikeasta taloudellisesta tilanteesta yksityisten tuottajien kohdalla. Ja tämä sama koskee myös lehdistyä, Tätä ehkä pitäisi painottaa enemmän. Herra Kirkhoff sanoi, että puhutaan markkinoiden hajaantumisesta, jolla on kielteiset seuraukset, mutta tämä ei tarkoita sitä, että me haluamme rajoittaa valinnanvapausta, ei suinkaan. Pikemminkin päinvastoin, sen pitäisi tulla vielä selvemmin esiin. Sillä Rova Kammevet aivan oikein painotti sitä, miten tärkeää on läheisyysperiaatteen noudattaminen jäsenvaltioiden tasolla, ja se pitäisi tuoda myös selvemmin esille. Ja sitten vielä yksi asia tästä alirahoituksesta. Ehkä siitä voitaisiin puhua vähän selvemmin Kohta kuusi. No, ehkä me olemme liiankin myönteisiä silloin, kun puhutaan komission tiedonannosta valtion tukia silmällä pitää, se ehkä voidaan muodolla toisella tavalla. Sitten täytäntöönpano, implementointi, tämä sana, ehkä se pitää korvata toisella sanalla. Voisin hyvinkin kuvitella, että se tuottaa vaikeuksia muille. on Pak, te puhuitte tästä multifoorumista, multialustasta, moninkertaisesta alustasta. Se on osittain kohdassa viisi. Ehkä meidän pitäisi ottaa esille myös siinä äh, kappaleessa, josta te puhuitte. Olemme kuitenkin kolella samalla, äh, samalla aaltopituksella, kollega Wallis. Tämä äh, mietintö on hyvä foorumi Ehkä minä muotoilen myös tämän valvonnan selkeämmin. Ja sitten tämä kuuluisa kakkopaleen yhdeksän, joka koskee observatorioita. Olen saanut useitakin ehdotuksia tämän kohdan yhdeksän uudelleen muotoilua varten. No mitä haluaisin olla tätä aikaa? No Sabine on varmasti vai tärkeää. Et, eihän ole kysymys siitä, että valvotaan sisältöä tai aikeita, ei voida sanoa, että tämä lähetys oli objektiivinen, tuo ei ollut. Jos minut ymmärrettiin näin, niin se on väärä tulkinta minun sisällöstä, niin minun täytyy muotoilla tämä uudelleen. Ja me käännämme jäsenvaltioiden puoleen, koska jäsenvaltiot huolehtivat valvonnasta, eikä komissio. Tässä on kysymys kuitenkin toimituks, toimituksenkin riippumattomuudesta. Tämä täytyy hoitaa jäsenvaltioiden tasolla, tämä valvonta. Täällä on jonkin verran mielipideeroja siitä, mitä komissio on sanonut, mitä ei, siitä voida tietenkin keskustella, mutta yhdeksän, kappale yhdeksän on tärkeä. Se on tällainen pehmeä konsepti, mutta meidän täytyy kuitenkin tehdä jotain, että saamme vastauksen moniin kysymyksiin, joita on viime kuukausina esitetty. Yhdeksän viittaisi vielä liitteeseen. Tämä, tämä oli edellisessä asiakirjassa, jossa oli liite, jossa oli kysymys toimijoista. Mainitsimme Euroopan neuvoston päätöslauselman. Ja tässä tekstissä, tässä Euroopan neuvoston tekstissä puhutaan myös tästä Euroopan seurantakeskuksesta, observatoriosta ja sen kontrollista. Olen kuitenkin avoin ja odotan jo kernaasti tarkistuksia ja toivottavasti, että ne tulevat pikapuoliin. No niin, pitimme aikataulusta hyvin kiinni. Olen pyydän anteeksi, että joskus tällainen tiukkis mutta aloitetaan täsmällisesti, niin voidaan täsmällisesti päättääkin. On muitakin velvoitteita. Kaikki ne, joilla on vielä tarkistuksia tekeillä, se täytyy tehdä eh, heinäkuun ensimmäisen päivän eh, kello 12 puolipäivää mennessä. Puolipäivää mennessä. Kaikki kuulivat. Kiitän ja muistutan tästä koordinaattoreiden päätökset. Eh, kokoontuvat tänään aamulla. Päätökset on teille jaettu teidän tietokoneissanne. Katsokaapa, jos on jotakin kritisoitavaa, se täytyy tänään sitten kello 15 kertoa. Älkääkä jättäkö minua tänne kello kolme yksin istumaan, hei. Minunkin täytyy päästä kotiin. Niin. Pyydän, että tulette tänään kolme tapaikaa. Kiitos tulkeille. Hyviä ruokahalua kuulemiin.